Uh, dear colleagues, let me start, please. No, minä aloitan tämän istunnon. Olkaa hyvä ja istuutukaa. Thank you very much. Welcome to all of you. First of all, uh, dear President. Tervetuloa kaikille. Ensimmäiseksi haluan kiittää. And, uh, we will share the... Puhemies Flaota siitä, että hän on paikalla täällä. Tämä on meidän yhteinen parlamentaarinen kokouksemme. Ja myös puhemies Jouye on täällä paikalla. Hän on meidän pääpuhujamme. Elämme hyvin keskeisiä aikoja, kuten kaikki tiedätte. Meidän kansalaisillemme on hyvin tärkeää, että he saavat vastauksen siihen, mistä Euroopassa on kyse, miten me voimme auttaa heitä Euroopan unionin nimissä. He haluavat enemmän työpaikkoja, he haluavat elää hyvinvoinnissa, he haluavat vakautta ja he haluavat turvallisuutta. Meidän keskustelumme tässä kokouksessa koskee yhtä kaikkein tärkeimmistä, ellei tärkeintä aihealuetta kansalaisten kannalta. Miten Euroopan pitäisi vastata tulevaisuuden haasteisiin tämän kriisin yli. Ja tämä tarkoittaa niitä haasteita, joita kansalaisemme ennen kaikkea kohtaavat. Maailma on juuri kokenut yhden historiansa vaikeimmista talous- ja finanssikriiseistä, mutta jotain olemme oppineet. Haluaisin neljällä lyhyellä seikalla valaista tätä kriisiä. Ensinnäkin vakautus ja se, miten tulevaisuudessa vältetään kriisit on hyvin tärkeää meidän sisäisten suhteidemme kannalta. Ja ensimmäinen läksy on se, että kun Euroopan unionin toimielimet työskentelevät yhdessä, ne löytävät sellaisia ratkaisuja, jotka estävät menneisyyden virheitä toistumasta. Euroopan parlamentti on ollut osa tätä prosessia ja me olemme tehneet kaikkemme edistyäksemme elpymisen prosessissa. Olemme äänestäneet lainsäädännöstä, joka äh, paremmin valvoo rahoitusmarkkinoita. Äskettäin hyväksyttiin uusi finanssivalvonnan arkkitehtuuri, joka on erittäin merkittävä edistysaskel Euroopan integraatiossa. Olemme löytäneet ratkaisun, jolla voimme paremmin koordinoida kansallisia toimia jäsenmaiden kesken ja täten välttää uuden kriisin. Me tiedämme erittäin hyvin, että tällaista valvontaa todella tarvitaan ennen kaikkea pankkijärjestelmän sisällä, markkinoiden turvallisuuden kannalta ja vakuutusjärjestelmässä. Me olemme hyväksyneet myös pääomaan ja luottoluokituslaitoksiin, eh, kuten myös rajat ylittäviä maksuja koskevaa lainsäädäntöä ja myös pankkiirien bonuksia koskevaa lainsäädäntöä. Olemme myös saaneet aikaan sopimuksen neuvoston kanssa, joka liittyy uuteen valvonta, uusiin valvontapuitteisiin hedge-rahastojen suhteen. Tästä äänestetään täysistunnossa tällä viikolla. Me olemme erityisesti auttaneet pk-yrityksiä, jotka ovat koko taloudemme selkäranka. Olemme helpottaneet mikrolainojen saamista pk-yrityksille ja myös ö, muita ö, transaktioihin liittyviä askelia. Tämä on ensimmäinen askel lainsäädännössä kohti avoimempaa maksuliikennettä. Haluan sanoa vielä muutaman sanan tämänhetkisestä lainsäädännöstä. Kun me pyrimme vastaamaan talous- ja rahoituskriisiin, olemme alkaneet katsoa uusiin talouden suuntiin. Tällä hetkellä Euroopan parlamentti käsittelee monia asiakokonaisuuksia, jotka liittyvät taloushallintopakettiin. Taloushallinto on erittäin tärkeä meidän kakkostyöryhmämme tulee käsittelemään näitä kysymyksiä Euroopan parlamentin kannalta. Ja Euroopan parlamentin kannalta on hyvin tärkeää, että saadaan aikaan yhteisön metodeja taloushallinnossa. Ei riitä, että meillä on valuuttaunioni, me tarvitsemme myös talousunionin. Toinen seikka. Tämän hetkisessä lainsäädännössä sääntely, joka koskee luottoluokituslaitoksia ja lyhyeksi myyntiä, myös ö, luottoriskijohdannaisia. Nämä olivat kriisin suurimpana syynä myös talletusvakuudet ja investointikorvausrakenteet ovat tärkeitä. Ne tulevat tuomaan luottamusta markkinoille. Luottamus on erittäin tärkeää, joskus jopa tärkeämpää kuin numerot. Kolmas seikka, johon haluan tässä viitata, on tuleva lainsäädäntö. Kun me saamme markkinat vakautetuiksi ja ratkaistuksi joitakin tämänhetkisiä taloudellisia kysymyksiä, meidän on keskityttävä eh, siihen, miten autamme talouksiamme kasvamaan ulos tästä kriisistä. On kyse siis exit strategy ulospääsystrategioista ja se tarkoittaa paljon muutakin kuin elvytystä. Meidän on muistettava 2020 strategia, joka on yksi tällainen. Olen henkilökohtaisesti vakuuttunut siitä, että meidän on liikuttava kohti todellista talousunionia. Valuuttaunioni ei riitä. Yksi vastauksista löytyy sisämarkkina-asiakirjasta. Euroopan komissio viime keskiviikkona on antanut tiedonannon, jossa on 50 ehdotusta, jotka tullaan esittämään vuosien 2011 ja 2012 aikana tällä alalla. Tiedonanto perustuu Montin mietintöön. Parlamentin panos siihen on ollut erittäin merkittävä ja hyvin monet parlamentin ideoista näkyvät tuossa mietinnössä, kuten myös Single Market Actissa. Meillä on ollut erittäin hyviä keskusteluja Mario Montin kanssa useinkin viime vuonna ja tämän vuoden alkupuoliskolla. Olemme vakuuttuneita siitä, että jotta saisimme aikaan todellista pitkän tähtäimen kasvua EU:ssa, meidän on poistettava 150 pullonkaulaa, jotka sisämarkkinoilla vielä on olemassa. Siellä on vielä olemassa esteitä, jotka täytyy raivata pois. Sisämarkkinoiden eh, loppuun viemisellä tulee olemaan sama vaikutus kasvuun kuin 1992 toimilla. Te muistatte hyvin, mitä tuolloin tapahtui. Yhtenäismarkkinat oikeastaan luotiin silloin. Kansallisten parlamenttien rooli on erittäin keskeinen kaikessa tässä. Tämä on mielestäni ehkä kaikkein tärkein kysymys. Nyt puhutaan lainsäädännöstä, nyt puhutaan siitä, miten me parannamme talouttamme, koko Euroopan taloutta. Ilman kansallisia parlamentteja me emme pysty tekemään mitään, koska yhteisölain täytäntöönpano on aivan yhtä tärkeää, ellei tärkeämpääkin kuin yhteisölakien aikaansaaminen ja luominen. Meillä on hyvin monia kontaktipintoja Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä ja se on hyvin tärkeää. Kiitos siitä, että olette tulleet tänne keskustelemaan. Kiitos, että olette tulleet tähän kokoukseen. Ja haluan vielä sanoa, että kaikki mitä Euroopan unionissa tapahtuu nyt ja tulevaisuudessa perustuu yhteisvastuuseen solidaarisuuteen jäsenmaiden välillä ja kansalaisten välillä ja myös vastuu on hyvin tärkeä osa siitä, mitä me olemme. Vastuu, koska ja se vastuu liittyy solidaarisuuteen. Meidän on luotava kilpailukykyä Euroopan unioniin, miten me luomme kilpailukykyä. Se on suuri kysymyksemme ja se tarkoittaa sitä, että koko juttu liittyy työpaikkojen luomiseen. Ensimmäinen työryhmä käsitteleekin sitä, millaisia työpaikkoja tulevaisuudessa Eurooppaan voidaan luoda. Se on ehkä kaikkein tärkein kansalaistemme kannalta, mutta myös työryhmä kolmonen, miten täydennämme Euroopan yhtenäismarkkinoita. Hyvät kollegat, tästä tulee varmasti hieno keskustelu. Al- ryhtykäämme töihin, mutta vielä ennen sitä pyytäisin kollegaani Flaota käyttämään puheenvuoron ja esittelemään oman näkemyksensä koko näistä asioista. Kiitoksia. Kiitos puhemies. Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat, hyvät parlamenttien edustajat Euroopan parlamentista ja kansasta parlamentista, hyvät eurooppalaiset ystävät. On hienoa, että voin täällä puhua luodanne ja kiitän siitä, että kutsuitte minut tänne täysistuntosaliin tähän tärkeään tapaamiseen parlamenttien kesken. Minä hyväksyin kutsunne, koska minä ajattelin, että olisi tärkeää ottaa huomioon Euroopan ja kansallisen tason kokemukset. Euroopan alusta alkaen kansalliset toimijat on otettu mukaan eurooppalaisten päätösten tekemiseen, mutta nyt vuoden verran Lissabonin sopimuksen pohjalta on mahdollista osallistua kollektiivisesti eri parlamenteista Euroopan laajuiseen lainsäädäntöön. Lähdetään liikkeelle tästä osallistumisperiaatteesta. Ajatus on, että Eurooppaa ei voida rakentaa jäsenvaltioita vastaan. Ja vielä oleellisemmin Eurooppaa ei voida rakentaa sen kansalaisia vastaan. Tunnetteko te ketään, joka vastustaisi tätä yhteistyötä ilman, että yleinen mielipide olisi häntä vastaan ilman, että tämä vaikeuttaisi legitiimien sopimusten tekemisen. Mutta kuitenkin tähän menettelyyn liittyy puutteita, sillä se on hidas, monimutkainen ja joskus jopa tapaa estää päätöksenteon etenemisen. Minä pystyn helposti tästä asiasta puhumaan, koska minun maassani on seitsemän eri parlamenttia, joiden on ratifioitava päätökset. Joka tapauksessa tällä menettelyllä on myönteisetkin puolensa. Näin voidaan antaa tietoa kaikille poliittisille päätöksentekijöille ja tärkeää on, että voidaan käydä keskustelua kansallisten kansalaisten kanssa ja näin myös voidaan puolustaa tehtyjä päätöksiä kansalaisten edessä. Euroopan politiikassa on riippuvuutta kansallisen tason ja Euroopan tason välillä ja sen pitää olla mahdollisimman pitkälle menevää, jotta se olisi tehokasta. Eurooppalaisen järjestäytymisen tyypillinen muoto, se ei saa johtaa siihen, ettemmekö lähtisi kokemuksiamme ja käytäntömme vertailemaan, mutta meidän pitää kuitenkin olla hyvin tiukkoja tätä vertailua tehtäessä. Ja jos ajatellaan viime vaaleja, äänestysprosenttia 43 prosenttia, tämän pohjalta on esitetty paljon kysymyksiä, kun on haluttu mitata sitä, kuinka moni kansalainen ei ole kiinnostunut toimistamme. Nyt lähden enää puhumaan näistä eri syistä, tehän tunnette ne minua paremmin, mutta kansalaiset ovat nyt erityisen huolestuneita taloudesta. Kukaan ei ole unohtunut, unohtanut Kreikan mielenosoituksista nähtyjä kuvia. Tämä on vaikuttanut kaikkiin Euroopan tason toimiin. Ja näin on käynyt ilmi se, että on olemassa myös heikkouksia Euroopan unionin kuulumisessa. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että väestön luottamus on nyt vähäisempi kuin vuonna 2009. 2010 syyskuussa eurobarometrin tilantietojen tietojen mukaan 20 prosenttia eurooppalaista pitää tilannetta huonona ja 50 prosenttia tai erittäin huono 50 prosenttia huonona. On ollut erilaisia mielenosoituksia esimerkiksi Ranskassa, Nuoret ovat osoittaneet mieltään, kun eläkkeitä on lähdetty muuttamaan eläkejärjestelmiä. Tämä tarkoittaa sitä, että nuoret ovat huolestuneita tulevaisuudestaan. Kun me tapaamme kansalaisia, me kuulemme heidän pelkojaan ja heidän kapina henkensä. He pelkävät sitä, että ettei pystytä antamaan tulevaisuutta lapselle, että työpaikkaa ei löydy, että suuret yritykset eivät huomioi pientä ihmistä. Ainoastaan osakkeen omistajat eivätkä talouden elvytystä. Kuullaan paljon epäoikeudenmukaisuuksista, kun uudet finanssikurut toimivat ja toisaalta perheet ovat maksuvaikeuksissa – ja pyydetään ihmisiltä myös uhrautumista, vaikka markkinatoimijat tekevät mitä haluavat. Tästä kriisistä tulee valtavia kuluja ja työttömyysprosentti tulee olemaan vuoden lopulla 11. Meidän on ottava kansalaisille apua ja näin voimme saada heiltä tukea. Meidän on ymmärrettävä toisaalta esimerkiksi jatko-opiskelijoiden asema, työntekijöiden asema eri työpaikoilla. Kaikki he tarvitsevat uudistuksia, jotta taloudellisesta kriisistä voidaan päästä yli. Tähän liittyen Belgian parlamentti saa kohta käsittelyynsä ne päätökset, jotka teillä on suurlainemistöllä hyväksytty. Minä voin yhtyä siihen, mistä Rova Beres on huolestunut. Hän on laatinut mietin, joka liittyy kriisistä pääsemiseen ja haluaisin muistuttaa siitä, mitä siellä sanotaan, että jäsenvaltioiden pitää toimia Eurooppa-projektille tukea antaen. Ainoastaan tällä tavoin kaikki voivat saada työpaikan, päästä köyhyydestä ja luottaa taas kerran Eurooppa-hankkeeseen. Te kysyitte siitä, minkälaista kasvusta olisi kyse. No minä haluaisin sanoa, että ainoastaan sellaista kasvua tarvitsemme, joka antaa kaikille työpaikan, joka antaa nuorille ja myös kokeneemmille työpaikan. Minkälaisia työpaikkoja huomispäivää varten? No minä tunnen ainoastaan sellaisia työpaikkoja, jotka kuljettavat ihmisten, ihmisten ihmisarvoa. Me tarvitsemme uudenlaisen kasvu- ja työllisyyssopimuksen olisi ehkä hyvä, jos meillä olisi luvun muodossa asetettu työttömyysprosentti tavoitteenamme. Jäsenvaltiot voisivat esittää omia työttömyystavoitteitaan, joka vuosittain määriteltäisiin oman tilanteen pohjalta. On investoitava koulutukseen, jotta saadaan kasvua ja parempia työpaikkoja, joista saadaan parempaa palkkaa. Me voisimme laatia tulevaisuusohjelman, jonka tarkoituksena olisi valmistaa työntekijöitä huomispäivään, esimerkiksi liittyen vihreisiin tekniikoihin ja uudistuviin energialähteisiin. Voisimme ottaa oppia myös Erasmus-ohjelmasta ja näin laajentaa koulutusmahdollisuuksia Erasmus opiskelijoilta myös muille. Mitä tulee sitten taloushallintoon, lähes 80 prosenttia eurooppalaista on sitä mieltä, että Euroopan unionin valvonta, joka koskee suurimpia yrityksiä ja toimijoita, voisi olla tehokasta, jos halutaan torjua kriisiä, mutta eurooppalaiset ovat pessimistisiä ja mitä vanhempia sen pessimistisimpiä. 57 prosenttia yli 57-vuotiaista on sitä mieltä, että pahin on vielä edessä, jos kuuluu äh, sellaiseen äh, yhteiskuntaluokkaan, joka on etuoikeutetumpi, niin tämäkin vaikuttaa siihen, niin 50 prosenttia äh, korkeimmista työpaikanhaltijoista on sitä mieltä, että pahin on vielä tulossa 60 prosenttia työntekijöistä ja työttömistä on myös tätä mieltä. Nyt on ryhdytty toimiin rahoitusmarkkinoiden valvomiseksi. Tämä on Euroopan parlamentin ansiota, mutta nyt on mentävä kuitenkin pidemmälle, jos ajatellaan sitä, miten pystytään hyvin ja oikeudenmukaisesti jakamaan tulot. No tätä neuvosto ja komissio eivät ole huomioineet siitä huolimatta, että valtava epätaisapainoa on olemassa. Ja sitten toisaalta on myös yksityinen velka ja siihen liittyvät ongelmat. Euroopan unionin pitäisi tehdä päätöksiä liittyen yhteisiin linjoihin. Tarvittaisiin sellainen budjetti, joka on uudelleen jakava ja sen on liityttävä makrotaloudellisiin puitteisiin ja minä ehdottaisin, että meillä olisi tietty minimitaso myös yritysverotukselle, jottei tulisi villiä verokilpailua jäsenvaltioiden välille kolmas osio meidän tapaamistamme koskee sisämarkkinahaastetta. Belgia on lähtenyt aina liikkeelle julkista palveluista, jotka ovat hyvin laadukkaita. Olemme siis huolestuneita, kun emme löydä tähän liittyen yhtään mainintaan elvytyssuunnitelmasta, joka 27.10. esiteltiin. Jo palveludirektiivin aikana olisi ollut kunnianhimoista saada aikaiseksi puitedirektiivi koskien julkisia palveluja samanaikaisesti kun laadittiin rahoituspalveludirektiiviä, mutta mitään ei kuitenkaan tehty. Yli 20 vuotta komissio on vain puhunut vapauttamisesta, liberalisaatiosta. Nämä toimet ovat kuitenkin kansalaisten silmissä yhä huonommin, yhä huonosta näkökulmasta nähtyjä ja on käynyt niin, että julkista palveluista on tullut huonompilaatuisia. Täällä Euroopassa on kuitenkin uskaltu mennä pidemmälle kuin Yhdysvalloissa liberalisaation suuntaan. Euroopan parlamentin on tarkoitus nyt paneutua komission ja sen Barnierin esittämään 50 toimeen. Minä olen minun omassa maassani tottunut julkisiin palveluihin ja meidän pitää nyt miettiä yhteistä toimintaamme. Ei meillä voi olla kasvua ilman sosiaalista ulottuvuutta. Tarvitsemme yhteiskunnallisen ulottuvuuden mukaan. Muuten ihmiset yhä vastahakoisemmin antavat tukea Euroopalle. Talouskriisi asettaa meidät uuteen tilanteeseen. Meillä on uusi tarve saada aikaiseksi markkinoiden ja julkisten toimien välinen tasapaino. Jos tällaista ei saada aikaiseksi, niin sisäis- sisämarkkinoiden kehittyminen tule vaakalaudalle. Lissabonin sopimuksen myötä meillä on uusia työskentelytapoja. Belgia puheenjohtajavaltiona on pyrkinyt käyttämään hyväksi kokemustaan ja omaa geopoliittista sijaintiaan. Nyt tässä uudessa geopoliittisessa tilanteessa, yhteiskunnassa tilanteessa kansalaiset odottavat vastauksia ongelmiinsa. Meidän on yhdessä eri parlamenttien välillä tehtävä Euroopan väreistä toivon värejä. Kiitos. Kiitoksia tuosta puheesta, arvoisa kollega. Belgian parlamentin edustajainhuoneen puhemies. Haluan jälleen kerran korostaa sitä, että me olemme yhdessä vastuussa Euroopan lainsäädännöstä Lissabonin sopimuksen mukaan. Se on yhteisvastuuta Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä, kuten teillä tulee olemaan tilaisuus keskusteluissanne käydä läpi valmisteluaikana ja lainsäädäntöaikana. Ja luotamme myös teidän yhteistyöhönne, kun näitä pannaan täytäntöön. Tämä on siis suuri mahdollisuus meille kaikille vaihtaa kokemuksia ja olen iloinen, että hyvin monet kollegoistani kansallisista parlamenteista ovat täällä läsnä niin, että voimme sitten keskustella kaikista ongelmista yhdessä huomenna. Tänne tulee myös herra Yves Laterne, hän on Belgian pääministeri. Hän edustaa Euroopan unionin puheenjohtajavaltiota ja herra José Manuel Barroso Euroopan komission puheenjohtaja. Huomisessa aamukeskustelussa he siis tulevat olemaan läsnä. Myös Belgian senaatin puhemies herra Daniel Peters tulee huomenna olemaan läsnä meidän kokouksessamme. Ja haluaisin vielä lisätä, että meillä on kolme työryhmää ja keskustelun, tämän täysistuntokeskustelun jälkeen me sitten keskustelemme lisää niissä. Nyt haluan antaa puheenvuoron Jean-Pierre Jouyelle, joka on, edustaa rahoitusmarkkinoiden valvonta elintä. Hän on sen puheenjohtaja ja Eurooppa-ministeri, aika, aiempi Eurooppa-ministeri. Kiitos äh, puhemies. Kiitokset teidän kaunista sanoistanne ja esityksestä. Arvoisa Euroopan parlamentin puhemies Jerzy Busek, arvoisa Belgian parlamentin puhemies Gerard Leflau ja arvoisa puheenjohtajavaltion edustaja arvoisat naiset ja herrat kansallisista parlamenteista ja Euroopan parlamentista, hyvät Eurooppa-ystävät, olen iloinen, että olette kaikki täällä. Ja iloinen siitä, että voin todeta, että globalisaatio, jonka me tällä hetkellä tunnemme ja joka koskettaa koko Eurooppaa, josta puhemies Buzek ja puhemies Flau mainitsivatkin, muistuttaa hyvin paljon sitä kansainvälistymistä, joka luonnehti 1900-luvun alkua. Kummassakin rikkauden, vallan ja painopisteen siirtymä on ollut selvä. Painopiste on siirtynyt Euroopasta muualle. Eurooppa ei välttämättä ole heikentynyt, vaan muut ovat vahvistuneet. Tämä yhdistää näitä kumpaakin kansainvälistymistä. Sata vuotta sitten Yhdysvallat nousivat tärkeän rooliin ja tällä hetkellä puhutaan Kiinasta, Intiasta, Brasiliasta ja Venäjästä. Yhdysvallatkin kokevat nahoissaan saman ilmiön ja 2020 vuotta kohti mentäessä Euroopan taloudellinen rakenne on muuttunut hyvin paljon, kuten myös Euroopan suhde sen suuriin kumppaneihin. Siihen tarvitaan yhteistä eurooppalaista lähestymistapaa ja tietenkin myös sitä, ettemme anna periksi kiusaukselle korostaa kansallisvaltion mahtia ja eh, nationalismia taloudellisesti ja rahoituksellisesti se, että löydämme hallitusten välisen ja yhteisöllisen hallintotavan. Jotkut Euroopan kumppanit eivät sitä ymmärrä, eh, koska rakenteet vaikuttavat heistä niin mutkikkailta ja paradoksaalisesti haluaisin korostaa, kuten että Euroopan tarve on oikeastaan suurempi Euroopan ulkopuolella kuin Euroopan sisällä, missä tiettyä epäluottamusta kansalaisten keskuudessa on, ja tämä epäluottamus jopa kasvaa. Kaikki haluavat Euroopan kumppanikseen. He toivovat, että Euroopalla on oma talo järjestyksessä, ja myös jotkut populistit yrittävät käyttää Euroopan sisällä nykyistä tilannetta hyväkseen. Kun puhutaan talous- ja rahoituskriisistä ja euron kriisistä uudessa institutionaalisessa tilanteessa, Euroopan ha Euroopalla on haasteita, joihin sen on vastattava. Miten se vastaa niihin, jos se haluaa vakuuttaa ensinnäkin Euroopan kansalaiset ja sitten muun maailman siitä, että Eurooppa-projekti on tarpeellisempi kuin koskaan? Oma vakuuttuneisuuteni on se, että Euroopalla ei ole mitään hävettävää tämän kriisin hoidossa. Meidän on ensin vakuutettava itsemme tästä, vakuuttaaksemme sitten toiset entistä paremmin me olemme onnistuneet välttämään vuoden 1929 katastrofin ryhtymällä toimiin. Euroopan keskuspankki ennen ähm, Lehman Brothersin kaatumista ja sen jälkeen osoitti, että EKP pystyi tehokkaasti ja laajasti vastaamaan äh, kriisitilanteeseen. Euroopan keskuspankki aivan erityisesti on lähtenyt pysyvään prosessiin, jossa se jakaa rajattomasti tiettyjä asia, arvopapereita. Eurooppa on välttänyt eurooppalaisen Lehman Brothers-version ja Eurooppa on osoittanut, että se pystyy vastaamaan ja reagoimaan nopeasti ja päättäväisesti tällaisiin tilanteisiin. Mitä tulee reaalitalouteen, Euroopan huoli siitä, että saamme elvytystoimet vastaamaan puolitoista prosenttia BKTstä. Tämä tavoite saavutettiin, vaikka jäsenmaiden että, ilman, että jäsenmaiden omia elvytystoimia olisi mitenkään rajoitettu. Euroopan investointipankki otti keskeisen roolin tässä prosessissa ja lainasi 2009 ja 2010 30 miljardia enemmän rahaa kuin aikaisempina vuosina pk-yrityksille ja autoteollisuudelle. Eurooppalainen solidaarisuus erityisesti hauraimpia maita kohtaan, jotka olivat vasta tulleet Eurooppaan. Mehän tuimme euroalueen ulkopuolella olevia maita ennen vain 12 ja nyt 25 miljardilla eurolla ja monet muutkin finanssirahoituslaitokset, kuten kansainvälinen valuuttarahasto, ovat olleet tässä mukana. Eurooppa on myös löytänyt metodin, G20-metodin ja kansainvälisen rahoitusjärjestelmän metodeikseen ja prioriteeteikseen taistelussa veroparatiiseja vastaan, sääntely- ja valvontamekanismien luomisessa ja kansainvälisten rahoituslaitosten roolin näkemisessä. G20 ensin Washingtonissa ja sitten Lontoossa Eurooppa on antanut panoksensa tärkeisiin uudistuksiin kuitenkin niin, että se on aina tasapainottanut eri voimasuhteiden tasapainoa eri toimijoiden välillä. Eurooppa on ymmärtänyt, että ottaakseen vastuunsa tässä kansainvälisen kapitalismin reformissa – että sen täytyy kuunnella kumppaneitaan ja itse puhua yhdellä äänellä niin, että sen auktoriteetti on kiistämätön. Tätä Euroopan parlamentin puhemieskin juuri korosti. Eurooppa on keksinyt uuden arkkitehtuurin rahoitussääntelylle sekä mikro- että makrotasolla. Se vastaa selkeästi eh, tarpeeseen ja estää systeemisten riskien laukeamista. Minun mielestäni tämä arkkitehtuuri antaa tulevaisuudessa Euroopalle aseet taistella vastaavia ongelmia vastaan. Kolme virastoa, yksi pankeille, yksi vakuutuksille ja yksi rahoitusmarkkinoille on luotu ja tämä lisää sisämarkkinoiden integraatiota, eurooppalaista valvontaa ja me emme tosiaan säästä varojamme emmekä tukeamme kansallisille parlamenteille tässä tärkeässä vaiheessa. Uskon myös, että tämä on mahdollistanut sen, että yksi Euroopan pahimmista vammoista on voitu voittaa, koska meillä on ollut eh, riittämätön rahoitusmarkkinoiden sääntely ja niinpä meillä on nyt suuri toivo tähän, tähän asetamme toivomme tähän sääntelyarkkitehtuuriin. En nyt halua mennä pienempiin yksityiskohtiin komission agendan suhteen, G20-päämäärien suhteen tai derivoitujen tuotteiden johdannaisten suhteen ja niin edespäin kaikki tämä on kuitenkin osa samaa samanhenkistä rakennustyötä. Eurooppa on onnistunut kaikista, kaikesta epävarmuudesta huolimatta voittamaan velkakriisin. 27 jäsenmaan reaktio arvioitiin ensin liian hitaaksi markkinoihin näiden, mutta Eurooppa keräsi voimansa ja markkinat ymmärsivät Euroopan toimien tärkeyden. Euro on vahvimmillaan viiteen kuukauteen ja sijoittajat saivat luottamuksensa takaisin. Meidän vastauksemme tähän kriisiin ovat aiheuttaneet sen, että olemme joutuneet avaamaan uudestaan taloushallintokysymyksen, näkemään taloushallinnon heikkouden euroalueella ja e, miettimään EKPn roolia, jonka pitäisi pystyä systeemisiä riskejä ehkäisemään, myöskin yhteisvastuun mekanismi, pankki e, tai vararikon partaalla olevia maita kohtaan on ollut tärkeää. Muutama päivä sitten herra Van Rompuy esitti ehdotuksia sen miettimiseksi, millaista pysyvää mekanismia kriisien hallintaan ja ratkaisemiseen voitaisiin miettiä väliaikaisten mekanismien tilalle. 9. toukokuuta Eurooppa neuvostossa tehtiin tärkeitä päätöksiä, mutta nyt on kiire, koska meidän pitää nopeasti saada nämä uudet toimet ö, osaksi tätä koko pakettia. Ja meidän täytyy miettiä myös valtioiden ö, velkatilannetta vielä tarkemmin. Meidän on myös vastattava haasteisiin, jotka ovat vaikeita, kuten esimerkiksi se, miten meidän pitäisi saada pysyviksi nämä hätämekanismit, mitkä ovat työllisyyden edellytykset, jos jokin maa menee vararikkoon, miten vältämme sen, että markkinat kääntävät sille selkansa aivan tyystin. Ja entä sitten pankkien vastoinkäymiset Euroopassa, jos niiden kilpailijat ovat euroalueen ulkopuolella. Tietysti myös yksityissektorin mm, mukanaolo on tärkeä kysymys. Tullien suhteen joidenkin maiden pitäisi ehkä tarkistaa poliitikkojensa ja nämä ovat tällaisia herkkiä arkaluonteisia asioita joista Euroopan parlamentilla on sanansa sanottavana. Erityisesti yhteispäätösmenettely on tällainen ja minun mielestäni Euroopan parlamentin panos tulee olemaan aivan ratkaiseva tulevissa keskusteluissa ja yksi seikka on mielestäni aivan selvä. Euroopan parlamentti ei voi saada luottamusta meidän sääntelyjärjestelmässämme, ellemme me tee näitä määräyksiä pysyviksi näitä rahoitusmahdollisuuksia koskevia säännöksiä ja jolla me muuta omia rakenteitamme näissä toimielimissä. Meillä ei ole siis mitään hävettävää, vaan meidän täytyy entistä voimakkaammin puolustaa sitä seikkaa, että 27 maata on päässyt yhteisymmärrykseen tällaisten tulosten saavuttamiseksi. Mikään muu maantieteellinen alue ei voi ylpeillä samanlaisella solidaarisuudella ja samalla reaktiokyvyllä alueellisesti puhuen. Mutta pitääkö meidän nyt kuitenkaan jäädä lepäämään laakerille? Me ei tietysti sanoa Jacques Delors, hän sanoi, että Eurooppa on kuin polkupyörä, jos pyöräilijä lopettaa polkemisen, niin hän kaatuu. Meidän on siis jatkettava polkemista, kunhan teemme selväksi, minne suuntaan on mentävä. Tietyissä tapauksissa meidän on myös vaihdettava vaihdetta, sillä muutoin joudumme maksamaan tästä kovan hinnan, jos kansalia ei oteta mukaan, niin kuin puhemies Flau sanoi. Eli minkälaisia haasteita meillä on edessämme? Ensinnäkin omalla alallani siis käsittelen sitä, sillä Bussek ja Flau puhuivat jo näistä muista. Aivan ensiksi pitää ajatella Euroopan toiminnan tehokkuutta ja sitä, miten se havaitaan julkisen mielipiteen tasolla. Ollaanko yleisesti tarpeeksi tietoisia työpaikka-asioista ja kaikkeen siihen liittyen, kun valmistellaan tulevaisuutta. Talous- ja rahakriisi on tehnyt selväksi, että ensimmäiset pyrkimykset saada talous uudelleen liikkeelle olivat pikemminkin kansallisia, eivätkä niinkään koordinoitu Euroopan tasolla. Onko tämä siksi, että eurooppalainen päätöksenteko ei sovellu tälle alalle? Miten voidaan nyt huomioida erilaiset taloudelliset rakenteet ja solidaarisuus Euroopan talous- ja rahaliitossa? Tämä viittaa Euroopan taloushallintoon, vaikka tämä on sellainen ala, jolta ei ole vielä tullut selviä koordinaatioehdotuksia makrotalouteen liittyen tähän liittyviä mietintöjä on laadittu Rovan Beresin toimesta verotukseen liittyen rakennetun koordinaation ja muihinkin kuin yhteistyöhön perustavan koordinaation. Meidän on mietittävä myös Euroopan yhteiskunnallista vastuuta, erityisesti nyt kun pitää miettiä, miten varaisuus jaetaan, miten sosiaalinen suojelu varmistetaan ja miten voidaan rahoittaa eläkkeet. Eli voidaan puhua poliitikkojen hallinnoimisesta, mutta pitää miettiä myös unionin suhteesta julkiseen mielipiteeseen, kuten täällä jo sanottiin, vaikuttaa siltä, että luottamusta on vähemmän kuin ennen. Eurooppaa tarvitaan paljon globalisaation myötä, mutta se ei ole kuitenkaan antanut tarpeeksi. Tarvitaan nyt tiedonantoa. Tässä on kansalaisten mielestä myös sellainen tilanne, että Eurooppa on hyvin tarpeellinen, mutta Eurooppa ei ole tarpeeksi hyvin järjestäytynyt tätä uutta kansalaisuutta varten. Tämä haaste tulemaan todella vaikea, jos pitää lähteä nopeasti jo muuttamaan eh, perustamissopimusta uudelleen ilman, että käytettäisiin yksinkertaistettua menettelyä. sitten toinen haaste liittyy rahoitukseen. Minä puhun täällä nyt Euroopan parlamentin edessä, mutta myös kansallisten parlamenttien edessä yhteisöbudjetti on alenemaan päin. Tässä on mahdollista arvostella komissiota ja toisaalta lähteä sille tielle, että ei tarpeeksi varoja. Tässä voi käydä niin, että unioni etäytyy kansalaisista silloin, kun on olemassa lakeja, mutta ei ole tarpeeksi varaa niiden rahojen niiden toimeenpanemiseen tarpeeksi nopeasti, miten pystytään vakuuttamaan suuret veronmaksajat siitä, että kannattaa ponnistella Euroopan eteen nyt kun vajeta kovasti vähennetään. Kuitenkin investoijat odottavat selviä merkkejä sen suuntaan, että vajeta vähennettäisiin. Tähän ei ole helppoa vastausta. Se, mikä on selvää, on, että meidän on pyrittävä nyt olemaan tietoisia siitä, että on kurottava umpeen se etäisyys, mikä on Euroopan integraation rakentamisen välillä ja toisaalta sen välillä, mitä on tehtävä Euroopan tasolla. Tietysti tässä on aikatauluongelmia, se on nykyään aivan selvää. Kolmas haaste on Euroopan suhde nopeasti kasvaviin maihin. Tässä olemme eri tavalla lähtölinjalla. Meillä on G2, G4 mahdollisuuksia. Nämä eivät tule mahdottomia, jos ajatellaan esimerkiksi raha-asioita, Kiina ja Yhdysvaltain välillä, mitä sitten tulee kaupalliseen alaan tässä. Monenvälisyys vähenee, Dohan hyvin vaikeassa tilanteessa, kun nopeasti kasvavat taloudet ovat yhä tärkeämpiä ja sitten on paljon kilpailua työllisyysalalla. Tämä on suuri ongelma. Kohesio oli aikaisemmin vallalla, mutta nyt se voi lähteä rapautumaan riippuen siitä, missä suhdannevaiheessa ollaan ja kuinka riippuvaisia meidän taloutemme ovat. Ja vielä vaarallisempaa on protektionismi, joka on nousussa Euroopassa, olipa kyse raha-ala, maatalousala tai energia-ala. Ja sitten viimeinen haaste, joka on sekin tärkeä, miten me voimme päästä sellaiseen kasvuun, joka mahdollistaa työpaikkojen luomisen, miten markkinat voivat palvella reaalitaloutta. Sehän on sen tehtävä nyt tällä hetkellä sekä, sekä yksityisihmiset että institutionaaliset investoijat ovat vaikeassa asemassa Yhdysvalloissa. On paljon puhetta valtion lainoista ja joukkovelkakirjoista. Kaikkia pyritään moninaistamaan, mutta vielä jonkun verran ostajia löytyy. On selvää, että arvopaperimarkkinoiden volatiliteetti on siirtymässä joukkovelkakirjamarkkinoille. Tarvitaan myös investointia pitkään aikaväliin tutkimukseen ja kehitykseen, meidän teollisuuteemme ja energiaan. Ja tätähän puhemies Flaukin korosti, jotta voimme saada lisää luottamusta markkinoille. Meidän on tarkistettava rahoitusväline direktiiviä Euroopan tasolla. Nyt kun asiaa katsoo vähän kauempaa on selvää, että sen kielteisiä vaikutuksia on lähdettävä ratkomaan liittyvä tämä likviditeetin hajoamiseen tai muihin ongelmiin. On olemassa ratkaisukeinoja, siitä voidaan saada lisää avoimuutta jos ajatellaan sitä tietoa, mitä annetaan ennen neuvottelua, eli siis kerrottaisiin, mitä tehdään ennen kuin lähdetään myymään tai ostamaan ja sanottaisiin sitten jälkikäteen, mitä on ostettu tai myyty ja minkä verran ja minkälaisiin ehdoin. Meillä on myös teknologinen haaste. Meidän on mahdollistettava se, että näillä markkinoilla kaupankäynti toimii kunnolla. Tämä koskee nyt Euroopan markkinoita. Meillä on siis tätä teknistä tarvetta, johon tarvitaan erityisen paljon pääomaa. Kaikesta tästä on kuitenkin yhteiskunnallista hyötyä vaikka tämä ei aina käy selväksi silloin, kun pyritään ostamaan sekunnin murtosaa aikaisemmin kuin toinen ostaja. Euroopan parlamentin on kuitenkin oltava nyt kunnianhimoinen kaikilla näillä aloilla. Euroopan on oltava kunnianhimoinen markkinoiden organisaation liittyen on oltava jopa edellä Yhdysvaltoja ja on pyrittävä vaikuttamaan G20-työhön, joka onneksi ottaa tämän asian käsittelyyn. On kuitenkin selvää, että Euroopan esimerkillisyyttä voidaan mitata siitä, kuinka kunnianhimoisesti lähdetään uudistamaan rahoitusmarkkinan väline direktiiviä eikä saa myöskään unohtaa uusien markkinoiden järjestelyjä. Meillä on CO2-markkinat ja muita entistä globalisoituneempia markkinoita, joita ei ole vielä hyvin jäsennelty ja säännelty. Ja G20 liittyen Ranska ehdotus, jota ei ollut aikaisemmin huomioitu, tekee selväksi sen, selväksi sen että Euroopan asema on sielläkin hyvin tärkeä. Tarvitaan kasvua, sitä varten on uudistettava sisämarkkinoita, niin kuin sanottiin, ja tähän liittyen on tehty komissioisen partnerin toimesta erilaisia ehdotuksia, jotka ovat hyvin tärkeitä ja merkittäviä. On myös suosituksia, jotka on onneksi huomioitu pohjautuen työhön, mitä tehtiin jokunen vuosi sitten immateriaalioikeuksien osalta, koskapa tämä patentteja tai tekijän oikeuksia. Tällä hetkellä varallisuus on sekä aineellista että ei-aineellista, ehkä jopa pikemminkin ei-aineellista. Ja on yhä tärkeämpi luoda ideoita. Tällä tavoin saadaan lisää kilpailu etua kehittyneille markkinoille. Euroopan on käytettävä tätä korttia pelissä ja on pyrittävä asioita edistämään. Ja lopuksi haluaisin vielä erikseen mainita yhden esitetystä 50 toimesta sisämarkkinoita varten. Kyseessä on pk-yritysten pääsy markkinoille. Siellä on suurin osa työpaikoistamme. Meidän pitää miettiä pk-yrityksiä. Markkinoilla tarvitaan Small Business Act, Euroopan tasolla, niin kuin Rova Lagarde ja Rassemble aikoinaan ehdottivat, on myös mietittävä esitedirektiivin ja voimusdirektiivin uudistamista ja tehtävä selväksi se, että on huomioitava pk näkökulma PK-yritysten erilaisuus, PK erilaisuus, jotta voidaan nämä säännöt mukauttaa juuri niiden kokoon. Tässä nyt mainitsin jotkut niistä haasteista, jotka Euroopan edessä tulevat olemaan seuraavan kuukausina. Olisin voinut puhua myös euron arvosta, joka on nyt tärkeä kysymys. Yhtenä päivänä se on liian alhainen, toisena päivänä liian korkea. Olisin voinut mainita myös Euroopan puolustuksen, mitkä ovat Euroopan strategiset edut, miten niitä pitää edistää, minkälaista rationalisaatiota voidaan tehdä tällä tärkeällä alalla. Ja on paljon sellaisia aloja, joilla kumppanimme vaativat lisää selvyyttä ja johdonmukaisuutta. Meidän on tehtävä selväksi se, että kaikki pohjautuu siihen, kuinka hyvin pystymme organisoitumaan. Sen pohjalta meitä arvostellaan. Meidän pitää pystyä mukautumaan taloudelliseen, strategiseen ja kansainväliseen tilanteeseen, joka on uudenlainen. Tästä riippuu meidän luottokelpoisuutemme kansainvälisesti. Meidän on ylitettävä itsemme, emme saa mennä taaksepäin, emme saa antaa peräksi utopiasta, emme saa lähteä aleneviin tavoitteisiin, vaan kaikkeen yhdessä meidän on pyrittävä eroon tästä uudenlaista neorealismista tai jota voisi pitää sellaisena. Kiitos. Merci, monsieur Jouet, de votre très dense communication que nous avons. Kiitoksia tästä arvokkaasta puheenvuorosta, johon varmasti monet puhujat tulevat vastaamaan. Ihan teknisenä yksityiskohtana muistutan teille pelin säännöt. Te olette saaneet omalta valtuuskunnaltanne kaavakkeen, jonka, joka no, ma, mahdollistaa teille keskustelun osallistumisen ja mennään ihan aikajärjestyksessä eli ilmoittautumisjärjestyksessä. Olen iloinen, että voin täällä yhdessä Miguel Martinezin ystäväni Miguel Martinezin kanssa johtaa puhetta. Ja jokainen puhuja, tällä hetkellä puhujia on todella paljon. Jokaisella on kolme minuuttia puheaikaa ja tuo puheaika juoksee tuolla seinällä, näette nuo kaksi taulua. Tämä on ainoa paikka, missä vasen ja oikea, vasemmisto ja oikeisto puhuvat yhteistä kieltä. Te voitte käyttää myös niin sanottua sinistä korttia, eli jonkun puhujan puheen jälkeen kuka tahansa salissa istuja voi nostaa sinisen kortin, eli hänellä on mahdollisuus 30 sekunnin ajan osoittaa kysymys äh, juuri puhuneelle puhujalle, jolla on sitten 30 sekuntia aikaa vastata tuohon kysymykseen. Tämä on onneksi tarpeeksi mutkikasta, jotta se varmasti onnistuu. Mutta ensimmäiseksi kysyisin, haluaisiko joku käyttää sinistä korttia nyt heti, koska kyllä täältä puheenjohtajiston joukostakin oleviin puheenvuoroihin saa reagoida. Eli tuolla seinällä näkyvät nuo seuraavat puhujat. Herra Witbrot Puolan senaatista saa kunnian aloittaa tämän keskustelun. Olkaa hyvä. Kiitos. Paljon kiitoksia. Tämä on ikään kuin jatkumo niille keskusteluille, joita on käyty kriisin alusta lähtien. Me olemme havainneet, että paljon on asiasta sanottu ja kaikki tietävät, että kaikista näistä työryhmissä käsiteltävistä aiheista voitaisiin järjestää vielä erillinen täysistuntokin. Mutta kuten kollega Busek totesi, me tarvitsemme toimintaehdotuksia. Me tarvitsemme joka tapauksessa EU-tason toimien ja kansallisen toimien parempaa koordinointia. Monista asioista päätetään kansallisella tasolla ja siellä voidaan tehokkuutta vaalia, mutta meillä on olemassa myöskin tiettyjä aikarajoitteita. Ja tästäpä syystä tiettyjä asioita käsitellään vain ainoastaan täällä, mutta ehkäpä nyt olisi oikea aika tarkastella sitä, miten olemme pärjänneet tähän mennessä ja mihin suuntaan meidän tulisi nyt tästä jatkaa. Kun katsotaan unionia kohdannutta kriisiä, niin se on loppumaisillaan, mutta monet asiantuntijat, mutta erityisesti kansalaiset Portugalissa, Espanjassa ja Kreikassa ovat sitä mieltä, että kriisi on edelleenkin todellakin päällä. Ja me tiedämme, että tilanne on hyvin herkkä. Ja se tarkoittaa sitä, että kaikki toimet, joiden tarkoituksena on toteuttaa sisämarkkinat ja taloushallinto ja EU 2020-strategian toteuttamiseksi edellyttävät tarkkaa harkintaa budjettikuria kansallisella tasolla ja pahoin pelkään, että me emme voi tiukalla budjettikurilla kuitenkaan lähteä heikentämään tämän prosessin jatkumoa. Meidän täytyy myöskin muistaa se, että meillä on olemassa selkeät kunnianhimoiset tavoitteet, kuten työllisyystilanteen parantaminen ja talouskasvun edistäminen. Me kaipaamme visiota sen suhteen, miten voisimme pärjätä paremmin globaalissa kilpailussa Yhdysvaltojen ja Kiinan kanssa. Viittaan tässä Galileon ja et- projekteihin. Minä uskon, että sitä kautta voitaisiin tätä kuilua kuroa umpo, umpeen unionin ja muiden keskeisten kilpailijoiden välillä. Kun katsotaan uutta budjettia, niin mielestäni se ei välttämättä riitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Ja nyt kysyisinkin, että miten voisimme vastata niihin haasteisiin ja parametreihin, jotka löytyvät tästä 2020 strategiasta, eli 3 prosentin osuus BKTstä kun me tiedämme, että kansallisella tasolla ollaan esittämässä pienempiä raja-arvoja. Kiitokset. Lopetitte eh, ihan ajallaan. Nää, en näe sinisiä kortteja, joten annan puheenvuoron Lino Diljolle, joka tulee siis Italiasta. Olkaa hyvä. Buongiorno a tutti. È stato detto in uno degli interventi che eh, non tutti i mali vengono... Kiitos. Täällä sanottiin, että kaikki paha ei välttämättä aina ole pahasta ja että tässä taloudellisessakin eh, kriisissä me olemme kykenemme saavuttamaan enemmän taloudellista integraatiota kuluneena vuosina. EU on ollut käynnissä pitkä eh, perustuslaillinen prosessi. Ja nyt meidän täytyykin sitten keskittyä enemmän talouteen ja saada aikaan kunnolliset taloudelliset sopimukset, joilla me voimme vastata kansalaisten tarpeisiin ja odotuksiin. Jean Monnethan sanoi, että taloudellisen äh, solidaarisuuden kautta saadaan aikaan solidaarisuutta ihmisten kesken. Ja meidän täytyy saada aikaan parempi poliittinen unioni. 2020 tavoitteet, taloudellinen hallinto, yhtenäismarkkinat, nämä ovat ehkä asioita, joiden avulla me voimme saavuttaa nämä tavoitteet, kunhan eh, EUn eh, toimielimet ja kansallisvaltiot ovat tarpeeksi rohkeita ja uskaltavat olla kunnianhimoisia. Ensinnäkin minusta tuntuu, että näissä, näiden välineiden käytössä täytyy pyrkiä talouden kasvattamiseen ja työpaikkojen luomiseen, eikä ainoastaan vakauden saavuttamiseen. Meidän on äh, saada vaikka koordinointia, ei ainoastaan jäsenvaltioiden budjettien kesken, vaan meidän on tarkasteltava myös niiden äh, laatua. Meidän täytyy pyrkiä parantamaan infrastruktuuria, tietotaloutta ja samalla meidän täytyy mielestäni myös äh, vähentää haitallista kilpailua, joka saattaisi olla haitallinen monille verojärjestelmille ja sosiaaliturvajärjestelmille. Me tarvitsemme monia eri tasoja, kun me taistelemme epäreilua kilpailua vastaan jäsenvaltioiden kesken. Ja sen lisäksi, mikä minusta puuttuu 2020-strategiasta ja taloudellisesta hallinnollista, on se, että huomioitaisiin enemmän ja erikseen ulkoinen ulkoismittasuhteet. 2020 strategiassa ei ole analysoitu tarpeeksi globaaleja suuntauksia, ihan kuin EUn kasvu olisi jotenkin täysin irrallaan muusta maailmasta. Ja sen vuoksi onkin mielestäni hieman outoa, että meillä ei ole ehdotuksia, jos, jonka avulla saataisiin äh, esimerkiksi äh, EUn äh, edustus, yksi edustus esimerkiksi IMFään ja päätän puheenvuoroni sanomalla, että mm, meillähän äh, on tulossa äh, Euroopan unionin talousarvion uudistus. Ja toivon, että se on äh, tehokas, mutta ei se tule olemaan tehokas, ellei meillä ole tarpeeksi talousarvion resursseja. Ja emme me voi leikata budjettia tuosta noin vain. Sitä meidän täytyy miettiä hieman tarkemmin jos me haluamme, että Eurooppa... Kiitokset, hyvä kollega. En näe, näe täällä sinisiä kortteja, joten annan puheenvuoron edustaja Danava. Ai, on sininen kortti. Kertokaa ensin nimenne ja No siis minä tunnen teidät, mutta, mutta kertokaa ensin, kuka te olette muille. Sekin senaatin Eurooppa-asiavaliokunnan edustaja. Eh, Haluaisin esittää edelliselle puhujalle tämän kysymyksen. Mitä pahaa veroissa teidän mielestänne on? Mehän tiedämme oikein hyvin, että alhaisempi veroaste johtaa suurempiin verotuloihin, joten mitä huonoa veroissa on? Kiitokset äh, ja herra Duilio, että saatte vastata. Kiitoksia. Niin, minähän totesin, että valtioiden välinen kilpailu sen pitäisi sisältää tietty vähimmäisveroaste, mutta tietenkin jokaisella jäsenvaltiolla pitäisi olla mahdollisuus määritellä veroaste itse, mutta tiettyjen raja-arvojen alle ei saisi mennä, koska muuten tästä syntyy kilpailua vääristävä tilanne ja se taas tarkoittaa köyhien välistä taistelua. Eli näin tämä sanomani piti tulkita. Joten meidän tulisi todellakin puhti, pohtia, pitäisiköhän eu ottaa vähimmäisveroaste käyttöön, jottei synny mitään hillitsemätöntä verokilpailua. Kiitokset. Ja nyt sitten annan puheenvuoron edustaja Dana Vahalovalle. Hän tulee Tsekin parlamentista. Damia a Prožíváme dobu, kdy světovou ekonomiku zasáhla... Kiitoksia. Maailman talous on kohdannut maailmanlaajuisen kriisin. Me olemme nähneet, että pankit ovat ajautuneet konkurssin, kuten yritykset. Ja nyt meidän täytyy pohtia, miten me voimme taistella tätä vastaan. Yksikään jäsenvaltio ei voi hoitaa tätä tehtävää yksin. Nykyinen kriisi on osoittanut selvällä tavalla, että kas, kestävä kasvu ei voi perustua lyhytkatseisiin periaatteisiin, tuoton maksimointi, spekulaatio ja muut johtavat aika mitättömiin kasvumahdollisuuksiin. Meidän tulisi keskittyä Euroopassa siihen, että saamme aikaiseksi kestävää kasvua. Pitkäaikainen kestävä kehitys ja kasvu on tärkeää Euroopan unionille ja erityisesti yritysmaailmassa tämä pitäisi tunnustaa. Ja sen merkitys korostuu myöskin taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Kyllä Eurooppa tarvitsee omat tavoitteen asettelunsa myöskin sosiaalisen suojelun ja ympäristönsuojelun saralla. Pidemmällä aikavälillä tästä tulee olemaan enemmän hyötyä kuin lyhytkatseinen toiminta. Pitkän tähtäimen toimintahan perustuu siihen, että jäsenvaltiot voivat kehittää omia innovoivia toimijoita. Me tiedämme, että tietyillä saroilla täytyy katsoa pidemmälle tulevaisuuteen, kun suunnitelmia tehdään. Me Tiedämme mutta myöskin sen, että muilla saroilla voi olla tarpeen tehdä päätöksiä lyhyemmällä määräajalla. Mutta me myöskin olemme tietoisia siitä, että maat, joissa pohja on ollut riittävän vakaa, niin voidaan katsoa tulevaisuuteen paljon vankemmalta pohjalta. Minä uskon, että Euroopan unionin pitäisi toimia ikään kuin koordinaattorina vakaan sosiaalisen kehityksen vaalimiseksi. Tämä on eurooppalaisen talouskoordinaation keskeinen viesti. Meidän täytyy pohtia sitä, että miten saamme kestävää, vakaata sosiaalista kehitystä Euroopassa aikaiseksi. Kiitoksia. No niin, sieltä sininen kortti, olkaa. All right, go ahead, yes. We identify you. It's easier for me and for the... All right. E, Andrzej Gołazewski, Polski Sejm. E, ja chciałbym, e, pani mówiła... Puolan Seimistä Andris Koski. Edellinen puhuja mainitsi kehityksen ja yritysten kasvun ja nimenomaan kestävän kasvun. Ja hän oli, oli ei, ei suhtautunut kovinkaan positiivisesti tähän voiton keräämiseen, mutta jokainen yritys aina sanoo, tai yrityksen tavoitteenahan on saada aikaan voittoa. Joten millä tavalla me voimme tukea yrityksiä kasvamaan kestävällä tavalla ja mitä se merkitsee? Kiitoksia ja rouvalle puheenvuoro vasta- vastaukseksi tähän kysymykseen. Olkaa hyvä. Děkuji. Já si myslím, že firmy můžeme motivovat. Paljon kiitoksia. Me voisimme motivoida yrityksen monilla tavoilla tarjoamalla erilaisia porkkanoita, eri projekteja, jotka antavat pontta työpaikkojen luomiseksi ja se tapahtuisi myöskin kansallisella tasolla, eikä niinkään eurooppalaisella tasolla. Kiitoksia. Seuraavaksi minulla on ilo antaa puheenvuoro Pierre Lekijärille. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Haluaisin sanoa, että Jean-Pierre Jouyet osoitti erittäin hienosti kuinka hienosti ja päättäväisesti Eurooppa reagoi tähän kriisiin. Eurooppa on neljästi reagoinut suuriin kriiseihin, jotka olisivat voineet johtaa vuoden 1929 kaltaiseen kriisiin. Ja Eurooppa on pystynyt vastaamaan näihin kriiseihin. Ja olen samaa mieltä hänen kanssaan myös siitä, että tänä päivänä Euroopan unioni on tarpeellisempi ja välttämättömämpi kuin koskaan. Kolme, neljä vuotta sitten puhuttiin siitä, että maailma muuttuu ja maailma liikkuu, mutta nyt me olemme siinä tilanteessa, missä Euroopan unioni on paikalla, se näkyy joka päivä ja nyt nousee uusia talousmahteja ja me tarvitsemme Eurooppaa huutavammin kuin koskaan. Haluaisin myös ilolla tervehtiä Euroopan neuvoston 28 kymmenettä pidetyn neuvoston positiivisia viestejä. Van Rompuy puhui siellä Task Forceista ja sitten myös eh, euron tulevaisuus sai vahvistusta neuvostosta. Myös kilpailukyvyn muutoksista tai eroista puhuttiin ja vakausrahaston tärkeydestä. Jäsenmaat ovat, osoittivat myös kollektiivisen kykynsä mennä eteenpäin rakentamalla eh, vähän vähältä taloushallintoa. Ja tässä asiassa haluaisin lainata Karasjärvijonin mietintöä, eh, jonka valmisteli valiokunta, jonka puheenjohtajana toimin Ranskan kansalliskokouksessa. Eurooppa on vihdoin päässyt tästä välivaiheesta. Se on tullut sieltä ulos voimistuneena ja äh, nyt tarvitsee enää täydentää jo tehtyjä päätöksiä. Nyt haluaisin esittää pari päähuomiota tilanteesta. Ensinnäkin sen, kuinka tärkeää on, että Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit äh, tekevät töitä yhdessä ohjausjaksolla ja on erittäin tärkeää, että äh, nämä tahot keskustelevat sisällöllisistä seikoista ohjausjakson suhteen. Äh, kansalliskokouksessa, Ranskan kansalliskokouksessa olemme puhuneet siitä, voisimmeko järjestää erityisen parlamenttien välisen budjettikokouksen, johon osallistuisivat kansallisten parlamenttien, finanssivaliokuntien, äh, siis budjetti- ja talousvaliokuntien edustajat. Toinen ajatukseni koskee sisältöä. Mielestäni on ehdottoman välttämätöntä, että tulevaisuuden investoinnit ovat entistä keskinäisempiä esimerkiksi uudistuvien energioiden tutkimuksen ja puolustuksen aloilla. Me pääsemme päämääräämme vain, jos me toimimme siten, että kansalliset budjetit ovat todella koordinoituja keskenään ja liittyvät Euroopan unionin omiin varoihin. Kiitos. Kiitos Pierre. Sinisiä kortteja ei näy, joten annan nyt puheenjohtajuuden ystävälleni Martinesille. Hänellä on paljon suurempi tuoli kuin minulla, kuten näette, joten hän on nyt hyvässä asemassa. Olepa hyvä. Kiitos oikein paljon Meillä on täällä nyt vielä puhujia, jotka ovat pyytäneet puheenvuoron. Ensimmäinen on kollegani Jean-Pierre Odi. Kiitos puhemies. Hyvä ministeri, arvon kollegat. Haluaisin kiittää teitä siitä, että järjestitte tämän tapaamisen, rinnakkaispuhemiehet. Ja aivan ensiksi tiedän, että kansallisten parlamenttien edustajat eivät tätä tule sanomaan, mutta minä haluaisin pahoitella sitä, että täällä ei meppejä ole paikalla. Ja haluaisin, että pyrkisitte varmistamaan sen, että kun tällaisia tapahtumia, jotka ovat niin tärkeitä tulevaisuuden osalta, järjestettäisiin sellaisella hetkellä, jolloin valiokunnat eivät kokoonnu. Nyt kollegat ovat valiokuntakokouksissa, jotka ovat hyvin tärkeitä. Meidän on varmistettava kuitenkin se, että pystymme keskustelemaan keskenemme. Ja sitten liittyen tähän sisältöön voin lähteä siitä, mitä ystäväni Pellekin sanoi. Hän on oikeassa, on koordinoitava töitä kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä ja on pyrittävä välttymään siltä, että lähtäisiin kilpailemaan keskenään. Haluaisin kiinnittää tiettyjen Euroopan parlamentin puolueryhmien huomion tähän asiaan, sillä usein sieltä tulee karikatyyrinomaisia kuvauksia eri johtajista, esimerkiksi Merkelistä ja Sarkozysta Dovillen huippukokouksen aikana, kun siellä mietittiin yhdessä tärkeitä asioita. He unohtivat sanoa, että tämän tapaamisen tarkoituksena oli se, että saataisiin vakuutettua Venäjän presidentti siitä, että tultaisiin tapaamiseen, mutta tällä hetkellä unohdamme sen, että meillä on sellainen haaste, että pitää miettiä sitä, miten yhdessä hallinnoimme Eurooppaa. Meidän on pantava yhteen voimavaramme ja haluaisin tehdä teille ensimmäisen ehdotuksen, eli että meillä olisi koko Euroopan mantereen tilin tarkastusta, kuten Lamassurusen sanoo, jos meillä on 27 eri armeijaa ja yksi vihollinen. Nyt meidän on kuitenkin saatava yhteen 27 eri toimia koordinoimaan toimiamme. Ja jos me lähdemme yhteen, yhtenäistämään meidän yhteisiä julkisia menoja, niin tässä on suuri tehtävä. Meidän on annettava tilintarkastajille kansallisella tasolla, Euroopan tasolla tehtäväksi se, että mietittäisiin sitä, miten voitaisiin säästää erilaisissa puolustuksia ja muina asioihin liittyvissä kuluissa. Tämä voisi olla lisänä eurooppalaiselle ohjausjaksolle ajatuksena ja me Euroopan parlamentaarikot, jotka olemme, kansalaisulottuvuus tästä suuresta haasteesta, joka meillä on edessämme, joka on poliittinen haaste, ja näin voitaisiin saada tällaista lisäarvoa tälle työlle, mitä tekevät eh, maiden johtajat, kun pyritään huomioimaan samalla hallitusten välinen toimi ja yhteisötoimi. Niin kuin te sanoitte, kansalaisten mielestä on ihan sama, onko joku asia yhteisön vai hallitusten välinen toimiala. Tärkeää on se, että tässä pystytään edistymään sillä tavoin, että sekä yhteisötoimet että hallitusten väliset toimet, kun, no kunhan me valvomme niitä kaikkia. Tässä on lainsäädäntötoimi, mutta meidän pitää myös valvoa toimeenpanijoita, jotta voidaan varmistaa se, että hallitusten eh, toimet ja yhteisötoimet yhdessä vastaisivat Euroopan tulevaisuuden suuriin haasteisiin. Kiitos Raudi, voin täysin liittyä tähän ajatuksenne, joka koski näitä työskentelyn päiviä. Rovaston on juuri minun valiokunnassani käymässä, eli on hyvin vaikea nyt todellakin saada tämä järjestettyä kunnolla, mutta halusin kuitenkin korostaa, että parlamenttiset ryhmät eivät halua, että ryhmäviikon järjestäisi näitä tapaamisia, vaan nimenomaan valiokuntaviikoilla. Ja sen takia on huomioitava myös, tai tämän lisäksi myös kansallisten parlamenttien ohjelmat, eli tämä on todella hankalaa, mutta olette aivan oikeassa, kun tässä mm, valititte sitä, että täällä usein on liian harva kollega paikalla. Seuraavaksi annan puheenvuoron Petro Filipille Romanian senaatista. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, Ensinnäkin haluaisin äh, kiittää kaikkia siitä, että te olette täällä paikalla, että olemme täällä yhdessä. Meidän täytyy miettiä EUn tulevaisuutta, koska olemme matkalla sinne, halusimme tai emme. Meidän täytyy <coughs> nyt ennakoida myös, mitä kriisin jälkeen tapahtuu. Se kysymys, jonka kansalaiset tulevat meiltä kysymään, kuuluukin, että saammeko kriisin jälkeen parempia aikoja. Muistan, äh, kun aikaisemmin olin äh, meppinä syyskuussa 2008 Ranskan puheenjohtajakauden aikana. Strasbourgissa Ranskan presidentti Sarkozy ilmoitti, että nyt Euroopassa on käynnistynyt äh, talouskriisi. Tämä oli noin 15. syyskuuta. Ja... Aha, ai minä sain ylimääräistä aikaakin. Vasta nyt käynnistyy tämä kolme minuuttinen, niin vai? No niin, no joka tapauksessa. Silloin myös puheenjohtaja Barroso ilmoitti, että hän nimittää tällaisen komitean, jossa mietitään taloudellisia analyysejä, jonka tarkoitus olisi löytää ratkaisuja kriisille. On aika kovaa nyt sanoa tai vaikea sanoa, että täyttikö tämä komitea tarkoituksessa vai ei, mutta jos niin, hyvä niin. Asiahan tässä on nyt se, että meidän tämä tapaaminen, se ei saa olla kertaluontoinen tapaaminen, vaan meidän täytyy tavata yhä uudelleen ja puhua näistä asioista, koska kysymys on myös Euroopan poliitikkojen uskottavuudesta. Puhuimme sitten Euroopan parlamentista tai kansallisista parlamenteista. Minä uskon, että kommunikaatio Euroopan tasolla meidän, kesken, meidän keskenämme on perustavalla olevan tärkeää. Varsinkin kun kansalaiset haluavat ymmärtää logiikan meidän päätöstemme ja direktiiviemme takana. Ja kaiken Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien äh, hyväksymän lainsäädännön takana. Toki on vielä asioita, jotka ovat avoimena äh, Euroopan parlamentissa, esimerkiksi energiakysymyksissä – CO2-päästöissä, koheesiorahasto 2013-2020. Muutamia mainitakseni. Nämä ovat nyt muun muassa näitä ratkaisemattomia kysymyksiä. No, tänä päivänä meillä on uusi kriisipaketti, jonka EU ja jäsenvaltiot haluavat nyt käsiteltäväksi. Romania luonnollisesti tukee tätä pakettia, jonka Euroopan parlamentti, komissio ja neuvosto esittävät keskustelupohjaksi. On kuitenkin hyvin tärkeää, että kommunikointi Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä jatkuu sille sovelijalla tavalla. Näiden asioiden uskottavuus Euroopan tasolla on pelissä. Uhkana on se, että kriisin aikana rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät. Tämä on yksi niitä ongelmia, joka koskee meitä sekä Euroopan tasolla että kansallisella tasolla. Kiitos, näin joskus käy, että aika ei lähtenyt kulkemaan heti kun aloititte puheenne. No mutta tämä ratkaistiin sitten Harry Van Bommel. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Herra puheenjohtaja, jatkaisin siitä, mitä kollega Flao totesi. Hän sanoi, että komissio on tehnyt liian vähän tulonjaon tasapainottamiseksi. Nyt vaaditaan kriisin jälkeen koordinointia, mutta se ei välttämättä johda tasapainoisempaan tulonjakoon tai työttömyyden vastaiseen taisteluun. Tietyissä jäsenvaltioissa, niin kuin Alankomaissa, on syntynyt sellainen vaikutelma, että kyllä komissio ja jäsenvaltiot ovat valmiita pelastamaan pankkeja tai esimerkiksi suuria sektoreita, kuten autosektori, suurilla veropanostuksilla tai veromarkoilla, muuttaa kansalaisia ei olta, olla valmiita auttamaan. Meidän tulisi kuitenkin jatkossakin panostaa juuri työttömyyden vastaisen taisteluun. Ja nyt kysyisinkin yhtäältä sitä, että pitäisiköhän nyt arvioida tätä neoliberaalia eurooppalaista politiikkaa, joka ajaa markkinoiden liberalisointia. Ja se kyllä johtaa ainakin omassa kotimaassani monien työpaikkojen menetyksiin. Toinen kysymykseni kuuluu, että eiköhän ole selvää, että kansalaisten epäluottamus kasvaa, jos työttömyyden ja köyhyyden vastaiseen taisteluun ei panosteta enemmän kuin talouden elvyttämiseen. Ja kolmas kysymykseni kuuluu, että jos kansalaisten luottamus unioniin vähenee, niin eiköhän kansallisten parlamenttien pitäisi huomioida tämä ja vähentää Euroopan tason yhteistyötä ja panostaa enemmänkin solidaarisuuteen. Minun mielestäni tämä on tärkeämpi asia, sillä nyt kyse voi olla luottamuskriisistä eikä mistään tällaisesta talouskriisistä. Me tarvitsemme nyt todellakin luottamusta, jotta me saamme aikaiseksi Euroopassa myöskin vallitsevan rauhan. Kiitoksia. Nyt emme enää uusia nimiä puheenvuoro listalle ja pyytäisitte kaikki tuollekin käyttäisivät vain kolme minuuttia, niin kuin edellinen puhuja. Ja seuraavana edustaja Ulrike Lunacek Euroopan parlamentista. Kiitoksia puhemies. Olen aiemmin ollut kansallisen parlamentin jäsen ja on mukava nähdä täällä osa aikaisemmista kollegoistani, mutta Euroopan parlamentin jäsenen haluaisin palata yhteen asiaan, jonka kollegani mainitsivat täällä ja te puhemieskin siitä, että täällä ei ole kovin paljon meppejä paikalla. Meidän pitäisi tulevaisuudessa ehkä kiinnittää huomiota siihen, että ne valiokunnat, jotka työskentelevät samantyyppisten aiheiden parissa, kuten Ekon, että niiden kokoukset eivät osuisi samaan aikaan. Tämä olisi mielestäni tärkeä asia. Mitä sitten tulee näihin yhteisiin kokouksiin Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä, niin minusta ne ovat äärimmäisen tärkeitä, koska me hyvin usein, varsinkin näinä kriisiaikoina, näemme, että Euroopan parlamentti vaatii vahvempaa koordinaatiota talouspoliitikkojen välillä, mutta myös enemmän kontrollia suhteessa kansallisiin budjetteihin. Ja toivottavasti useimmat teistä ovat yhtä mieltä meidän Euroopan parlamentin jäsenten kanssa, että esimerkiksi Eurostatin kontrolli ja tutkimustyö on keskeistä kansallisten budjettien kannalta. Useinhan tätä vastustetaan ja ollaan vastahakoisia kansallisissa parlamentissa eh, mutta mielestäni nämä yhteiset kokoukset samalla tasolla Esimerkiksi myös eh, kansallisten parlamenttien budjetti- ja finanssikomiteat voisivat kokoontua ja tämä parantaisi ymmärtämystä Eurooppa-tason ja kansallisen tason välillä ja eh, myös toivottavasti lisäisi Eurooppa-ymmärtämystä eikä vain kansallista ymmärtämystä. Minun mielestäni Euroopan parlamentti on tehnyt voimakkaita ehdotuksia kriisien vastaisessa taistelussa ja kontrolloinnin tasolla, mutta usein neuvoston tasolla näitä ehdotuksia ei ole otettu niin vahvasti todesta kuin me olisimme toivoneet. Ja ongelma, jonka näen tässä, en tiedä näettekö te saman, mutta usein sitten nämä ihmiset menevät takaisin kansallisen median luo ja sanovat, että Bryssel ei nyt onnistunut tässä hankkeessa. Monilla Euroopan parlamentin jäsenillä on hyvinkin voimakkaita ehdotuksia, esimerkiksi transaktiovero, jota ei vielä täällä ole mainittu. Me ehdotimme sitä ja me äänestimme siitä ja saimme enemmistön sen taakse ja monet kansalliset parlamentit ovat puhuneet siitä, mutta silti sitä ei vielä ole, mutta haluaisin pyytää teitä kansallisissa parlamenteissa viemään eteenpäin näitä vahvempaa kontrollia, vahvempaa kansallisten budjettien valvontaa ja tutkintaa ja myös veroharmonisointia edistäviä asioita. Kansalliset budjetit ja EU-budjetti tarvitsevat rahaa, eh, jotta päästään eroon fossiilisista polttoaineista, jotta voidaan investoida energiatehokkuuden ja jotta voidaan luoda työpaikkoja, mikä on Euroopan kansalaisille yksi tärkeimmistä ongelmista juuri nyt ja jonka pitäisi olla yksi meidän vastauksistamme kriisin haasteisiin. Kiitos. Kiitos. Ja sitten Alberto Costa Portugalista. Herra puheenjohtaja, haluaisin käyttää tätä sinisen kortin mahdollisuutta. Niin, mutta nyt minä sovellan sääntöjä niin kuin aina tehdään. Ensin kysyn Lunatsekilta, hyväksyttekö tämä kysymyksen? Kyllä, hyväksytte sen. Eli saatte 30 sekuntia aikaa esittää kysymyksen ja sitten 30 sekuntia vastaukselle. Olkaa hyvä. Kiitos. Edustaja Lunacek viittasi tähän että ymmär, olisi ymmärtämystä jäsenvaltioissa siitä kohtaan, että olisi enemmän ää, tätä valvontaa kohtaan. Mutta minä sanoisin, että mikäli tässä lähdetään enemmän valvomaan koti, ää, kotimaisia budjetteja, niin ihmiset ymmärtävät vielä vähemmän tai osoittavat vielä vähemmän ymmärtämystä tätä kohtaan, koska se koskisi muun muassa eläkkeitä. I think we all agree that... No, me olemme No, no, me olemme varmaan kaikki sitä mieltä, että yksi ongelmista Euroopan unionissa ja tässä kriisissä on se, että kun meillä on yhteiset sisämarkkinat, niin useimmilla meistä on myös yhteinen raha, yhteinen valuutta, mutta tästä huolimatta kontrollin puute, kansallisten budjettien kontrollien puute johtaa tällaisiin Kreikan kaltaisiin kriiseihin. Ja myös relevantin ja todellisen informaation puute siitä, missä jokin maa menee. Eli jotkut voivat pitää tätä asioihin puuttumisena, mutta sisämarkkinoilla ei puhuta puuttumisesta. Eli joko meillä on yhteinen Euroopan unioni, jossa on yhteiset markkinat ja yhteiset standardit, minkä pitäisi päteä myös tähän aspektiin. Kiitos. Alberto, Alberto Costa Portugalin parlamentista a ideia de fazer da Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kriisin pitäisi tarjota omat mahdollisuudet päästä itse kriisistä pois. Se on ihan hyvä ajatus sinänsä. Ja tästäpä syystä onkin tärkeää todeta, että nykyiset mahdollisuudet tulisi käyttää viimeistä myöten hyväksi. Kun katsotaan nyt tämänhetkistä vallitsevaa tilannetta, niin siitä voidaan sanoa, että ajatus siitä, että eurooppalaiset ovat havainneet ongelmien kasvavan entisestään. Nyt jos koskaan on tarpeen reagoida kriiseihin. Kyse on luottamuksesta, mitä pitää olla. Me tiedämme, että on olemassa muun muassa sanktiomahdollisuuksia. Eli voidaan toimia niin, että että ministerineuvostossa tällaisista sanktiomahdollisuuksista pitäisi sopia. Minun mielestäni taloudellinen koordinointi on tärkeää, mutta tässä yhteydessä täytyy huomioida, niin kuin tuli sanottua, kansallisten parlamenttien panos, jottei tästä synny sellaista vaikutelmaa, että vasta toisen ohjausjakson aikana kansallisen parlamentin edustajat saavat tietää, mitä ensimmäisen ohjausjakson aikana on Brysselissä sovittu. Me tarvitsemme myöskin demokraattista lainsäädäntöprosessia, avointa sellaista. Meidän ei tulisi ennakoida mitään ja meidän ei tulisi määritellä mitään ennakkoon. Sillä kun katsotaan Lissabonin sopimusta, niin kyllähän kansallisillakin parlamenteilla on sanansa sanottavana. Task Forcein luoma tilanne ei saa olla mikään ennakkotapaus, eli että voitaisiin lähteä ennakoimaan jotain tulevia laaja-alaisia, todellakin tarpeellisia uudistuksia. Mitä tulee sopimuksen muuttamiseen, niin siihen liittyen todettakoon, että kysehän on oikeastaan kaikkien eurooppalaisten kannalta hyvästä viestistä, vai onko tämä sopimus aivan täysin turha? kyllähän kansallisten parlamenttien pitäisi osallistua tähän korjaustyöhön. Meidän tulisi kantaa kortemme kekoon ongelmia ratkaistaessa, sillä mehän ratifioimme Lissabonin sopimuksen. Tämä on tärkeä viesti. Meidän täytyy siis muuttaa sopimusta, mutta se ei tarkoita sitä, että sopimusta pitäisi yksinkertaistaa, eikä sitä näin myöskään suoraan Lissabonin sopimuksessa sanota. Kiitoksia. Sitten Milan Zver, Elovan parlamentista. E, Kiitos, herra puheenjohtaja. Haluaisin ensin ilmaista iloni siitä, että minulla on mahdollisuus puhua teille tässä tapaamisessa. Ja olen myös pahoillani siitä, että niin paljon meppejä täällä ei ole paikalla ja toivon, että kaikki poliittiset ryhmät jatkossa sopivat asiasta valtuuskuntiensa kesken, koska mielestäni on suuri ilo saada tavata kansalliset parlamentit ja heidän edustajansa. Poliitikot, ekonomistit, finanssi-ihmiset, he eivät vedä meitä tästä kriisistä ulos pysyvästi, ehkäpä väliaikaisesti kyllä. Jo Montin mietinnössä mainittiin, että tässä on selkeä kuilu sen välillä, mitä esimerkiksi Euroopan koulutusjärjestelmät tarjoavat ja mikä on työmarkkinoiden tarve sitten vastaavasti. Me näemme heti, että koulutusjärjestelmissä on jotain vikaa, mikäli ne tuottavat sellaista, mitä työmarkkinat eivät halua tai hyväksyä. Montin mietinnössä sanottiin jo, että myös se negatiivisen taloudellisen kasvun aikana on tietyt profiilit, joita meidän ekonomistimme tarvitsevat ja mit, mitä he eivät mistään löydä. Joten minun toiveeni olisikin, että me lähtisimme uudistamaan äh, perustavasti koulutusjärjestelmää sekä äh, keskiasteen, ammattiasteen että korkean asteen koulutusta, niin kutsuttua Bolonian prosessia sekä Kööpenhaminan että Bolonian prosesseja on vahvistettava, ne on konsolidoitava, saatava vakaalle pohjalle, mikäli me haluamme, että Eurooppa saa ne ammattilaiset, joita se tarvitsee. Niin, haluaisin vielä sanoa, että valitettavasti emme voi enää ottaa uusia puhuja listalle, sillä muuten emme ehdi kuuntelemaan herra Shaieta, joka varmasti kiinnostaa mitä kaikkia, tai sitten me ehdi puhumaan, eli niin siis pyytäisin, että ette enää esittäisi puheenvuoropyyntöjä, sillä Kreiner tulee olemaan viimeinen puhuja. Ja sitten edustaja Sevcik Tsekin senaatista. Paljon kiitoksia. Kiitokset, että olette järjestäneet tämän erittäin tärkeän kokouksen. Tätä ei voida korvata millään muulla foorumilla, ei edes kosakilla siellä ei voida käydä näin syvälle luotaavia keskusteluja. Vain tämän tyyppiset kokoukset mahdollistavat kunnon keskustelun. Ennen kriisiä me keskustelimme Euroopan unionin kilpailukyvystä suhteessa muihin maihin. Ja silloin elettiin vielä Lissabonin, Lissabonin edeltävää aikakautta, mutta nyt tilanne on muuttunut ja ironisesti voitaisiin todeta, että me oikeastaan tarvitsimme kriisin tämän tilanteen synnyttämiseksi. Ja minä uskon, että unioni on toiminut ihan mallikkaasti kriisin aikana, niin kuin kollega Joye totesi. Tarkoituksena on välttää protektionismia, se oli yksi päätös ja se on osoitus todellisesta solidaarisuudesta. Me onnistuimme tässä hankkeessa unionin tasolla – ja minä haluaisin kiittää kollega Joeta tästä. Jotkut jäsenvaltiot haluavat toki suojella omia sisämarkkinoitaan, jotkut haluavat taas enemmän sääntelyä, joskus syntyy hankausta ja kitkaa, mutta nyt herääkin kysymys siitä, että mihin suuntaan parlamentissa ollaan tämän asian tiimoilta menossa. Mikä on teidän mielestänne paras ratkaisu ja voitteko löytää kultaisen keskitien? Kiitoksia. Kiitos arvon kollega ja sitten Christophe Karesh Ranskan kansaskokosta. Kiitoksia puhemies pidän niin Jean-Pierre Jen ja Pierre Jujen jälkeen, jotka ovat erittäin erinomaisia pointteja tuoneet. Haluaisin vähän täydentää heidän puheenvuorojaan. Ensinnäkin pari sanaa tämän kokouksen otsikosta kriisin tuolle puolen, mikä on Euroopan haaste. Monet eurooppalaiset ovat vielä kriisissä. Me emme ole vielä päässeet ulos tästä kriisistä. Ja nyt ulospääsyn näkymät ovat vielä aika hämärät Eurooppa on onnistunut välttämään pahimman, mutta me emme ole vielä päässeet pälkähästä haluaisin korostaa kahta asiaa. Ensinnäkin mielestäni meidän on pidettävä huoli siitä, että budjetin tiukennuspolitiikat, jotka ovat hyvin tarpeellisia, että ne eivät kuitenkaan sillä tavalla estäisi kasvua, eivätkä estäisi elpymistä tietyissä maissa. Meidän on siis oltava valppaana sen suhteen, että nämä säästöpolitiikat tehdään sillä tavalla, että pystymme kuitenkin tukemaan kysyntää tietyissä Euroopan maissa. Sellaista kysyntää, joka mahdollistaa hyvät kasvunäkymät. Toiseksi mielestäni me tarvitsemme sellaista tilannetta, jossa sijoituspolitiikka voi edelleen olla olemassa ja laajentuakin Euroopan tasolla. Sillä riskinä tässä kontekstissa on se, että nämä investointipolitiikat, jotka mahdollistavat tulevaisuuden valmistelun, nimenomaan uhrataan tällaisessa tilanteessa, missä budjetteja on tiukennettava. Eli tarvitaan tosiaankin Euroopan tasolla sellaisia aloitteita, jotka tukevat tätä. Tällä hetkellä näkymät ovat aika synkät. Euroopan budjetti, kuten äsken sanottiin, vähän myös ehkä ottaa osaa näihin tiukkoihin politiikkoihin, mitä tietyissä maissa on ollut ja mistä Euroopan neuvostossa on keskusteltu strategia 2020 on edelleen vailla rahoitusta, joten meidän todellakin täytyy nyt löytää keinot investointipoliitikkojen tukemiseksi keskinäistämisen kautta kansallisten investointipolitiikkojen kautta, mutta eikö meidän pidä mennä vielä kauemmas pidemmälle ja luoda eurooppalainen laina, joka mahdollistaisi tietynlaisten investointien ja tulevaisuuspolitiikkojen rahoituksen. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavana Manfred Sölmer Saksan liittopäiviltä. Kiitos äh, puheenjohtaja. Olemmeko me ylittäneet jo kriisin, sitä me emme tiedä, mutta yhden asian tiedämme tarkkaan. Meidän on tehtävä kaikkemme niin, että vastaavanlainen kriisi ei uudelleen toistu, koska mikäli se toistuu, niin silloin meillä tuskin on enää mahdollisuutta sitä selättää menestyksekkäästi. Jos me katsomme, mitkä ovat kriisin johtopäätökset tähän mennessä, mitä on tapahtunut, niin uskoakseni meidän täytyy tässä nyt kiittää Euroopan parlamenttia, joka on hyvin sitoutuneesti ollut mukana tässä prosessissa ja tehnyt oikeat johtopäätökset tästä kriisistä. Ja Äh, esimerkiksi finanssivalvonnassa Euroopan parlamentti on tehnyt erinomaista työtä ja luonnollisesti ikävää, että tämänpäiväisessä tapaamisessa on niin vähän Euroopan parlamentin jäseniä paikalla. Olisi ollut hienoa, jos me olisimme voineet vuoropuhelussa hieman syventää tätä asiaa, mutta ehkäpä sitten seuraavalla kerralla kysymys siitä, mitkä ovat ne johtopäätökset, joita meidän on tehtävä tästä kriisistä siihen haluaisin ottaa esiin sen kysymyksen, kuka tämän kriisin oikeastaan maksaa. Tähän mennessä kansalaiset, työntekijät ovat sen maksaneet. On yksi eh, instrumentti, yksi väline, eh, joka tulee osallistumaan kriisin maksamiseen, eh, joka liittyy nimenomaan siihen, mikä on kriisin käynnistänyt, eli tämä finanssi transaktiovero. Ja äh, meillähän on veroja kaiken ja maksuja kaiken näköisistä muista tuotteista, mutta äh, ei kuitenkaan äh, esimerkiksi näistä transaktioista, mikä olisi yksi keino ainakin osittain rahoittaa tämän kriisin kustannukset. Sen lisäksi me voisimme myös hieman jarrutella ja jäähdytellä ylikuumentuneita äh, finanssimarkkinoita. Ja silloin ne, jotka spekuloinnillaan ovat olleet mukana aiheuttamassa tätä kriisiä, olisivat ainakin osittain sitä mukana maksamassa. Saksassa on laaja tuki tällaiselle toimenpiteelle, transaktioverolle. Meidän täytyisi todellakin yrittää saada se käyttöön edes alueellisesti. Se on mahdollista joko Euroopassa tai ainakin euroalueella. Tämän puolesta puhuisin. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Kreiner. Ähm. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Olen osallistunut useampiin tämän tyyppisiin kokouksiin ja Euroopan parlamentin edustajia ei silloinkaan ole näkynyt tämän enempää. Tämä on ihan normaalia ja tuskin tämä liittyy muihin päällekkäisiin kokouksiin. Kyllähän niitä on kansallisellakin tasolla ja silti meitä on täällä paikalla, joten ehkäpä olisi paikallaan pohtia sitä, että mitä tästä voimme oppia. Ehkäpä voisimme toimia niin, että viisi kansallista parlamentaarikkoa saisi puhua ensin ja sitten yksi europarlamentaarikko. Tämän minä voisin tästä yhteenvedonomaisesti todeta. Mitä tulee veroharmonisointiin, Pitää toki paikkansa, että jossain maassa alhainen veroaste voi lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä johtaa suurempaan verotuloon, mutta meidän täytyy muistaa, että jotkut maat tästä sitten kärsivät. Ja pitkällä aikavälillä sillä ei ole suurtakaan merkistä, mutta me tiedämme, että tässä verokilpailussa tarvitaan jokaisen osallistumista. Ja tämä kilpailu johtaa tilanteen heikkenemiseen. Me tiedämme, että useamman vuoden ajan olemme yrittäneet harmonisoida yhtiöverotasoa ja olisi huono asia, jos tällainen harmonisointi toteutettaisiin siten, että samalla otetaan vielä vähimmäisveroaste käyttöön, koska sehän johtaisi kasvavaan verokilpailuun koska jos yhtiöverotaso olisi Euroopassa yhtenäinen, niin sehän tarkoittaisi sitä, että nimelliskorko osoittaa jo missä päin Eurooppaa kannattaa toimia. Ja me tiedämme, että yhtiövero ei muilta osin kuin osuudeltaan ole niin yksinkertainen järjestelmä. Transaktiovero olisi tärkeä ratkaisumalli ja mikäli unionissa vastustus olisi suuri, niin minä uskon, että euroalueella pitäisi toimia aloitteellisesti. Kysymys siitä, että kuka maksaa viulut, niin sehän on selvää, että suuri yleisö sitä vastaa, mutta ne, jotka ovat hyötyneet tästä buumista ja elvytyspaketeista, niin ne eivät ainakaan tähän mennessä ole osallistuneet riittävässä määrin tähän korjausoperaation, joten kyllä me tarvitsemme jonkinlaista transaktioveroa. Litra maitoa rokotetaan verotuksellisesti yhtä lailla kuin jotain takkia, mutta esimerkiksi pörssimarkkinoilla tai rahoitusmarkkinoilla veroa ei ole käytössä laisinkaan, joten kyllä minun mielestäni tässä tarvittaisiin jonkinlaista korjaustoimintaa. Kiitoksia. Kiitos. Ja viimeinen puheenvuoro on Daniel Faskelle Ranskan parlamentista. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat. Puhemies keskeyttää. Niin, anteeksi, täällä oli sininen kortti. Voitteko kertoa, kuka olette ja esittäkää tai esitämistin kysymyksen herra Kreinerille. Haluanko hän vastata? Jöran Pettersson Ruotsista. Kreiner, sopiko teille vastata tähän kysymykseen? Kyllä, minä voin vastata siihen, kunhan vain kuulen kysymyksen. Eh, 30 sekuntia. Mitä tulee tähän transaktioveroon? Transaktiovero. Onko teillä mistään maasta mitään kokemuksia? Joku maa, joka on ottanut sen käyttöön. Ja mikäli teillä ei ole kokemuksia, niin silloin minä voisin kertoa teille kokemuksista. Ruotsi otti tällaisen transaktioveron käyttöön 80-luvulla – ja meillä oli se käytössä noin vuoden ja suurella yksimielisyydellä se sitten poistettiin käytöstä. Tiedän toki, että Ruotsilla oli tällainen pörssiliikevaihtovero käytössä noin vuoden ajan, mutta sehän liittyy läheisesti siihen, että jos yksi ottaa tällaisen veron käyttöön, niin silloin on helppo siirtyä johonkin toiseen maahan toimimaan. Ja Tanskan läheisyys on osoittanut Ruotsille, että jos yksin toimitaan, niin silloin ongelmia syntyy, joten tästäpä syystä pitäisi löytää laaja-alainen lähestymistapa, eli että mahdollisimman monet maailman maista osallistuvat tähän järjestelmään, ja vetoaisin, että Ruotsi kertoisi kokemuksistaan ja osallistuisi tähän yhteiseen projektiin, josta tulisi siten menestyksekäs. Kiitoksia. Kiitos edustaja Krainer. Ja nyt sitten jatkamme ja annamme puheenvuoron Faskelille. Kolme minuuttia hän on viimeinen puhuja. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Minä edustan täällä puhemies Olieria, joka eh, ei ole paikalla. Oli hienoa, että Jean Jouye on täällä. Hän oli hieno valtiosihteeri hänen kanssaan on hienoa tehdä töitä. Hän puhui täällä haasteista ja sanoi, että emme tarvitse vähempää Eurooppaa, vaan lisää Eurooppaa. Meillä on haasteita, jotka ovat taloudellisia ja poliittisia. Meillä on sisäisiä taloudellisia haasteita. Sisämarkkinoita ei ole saatu vielä loppuun rakennettua. On olemassa suuria eroja ympäristöön liittyen ja verotukseen ja sosiaalisiin seikkoihin liittyen myös. Meidän on edistyttävä harmonisoinnin tiellä eri lainsäädäntöjen välillä, jos haluamme, että yrityksemme pystyisivät kilpailemaan sellaisessa tilanteessa, joka on todellakin mukainen. Ja sitten meillä on taloudellinen haaste. Euroopan on oltava kansainvälisesti läsnä. Vapakauppa Eurooppa ei ole enää osannut viedä eteenpäin tarpeeksi hyvin omia intressejään, erityisesti GATTin piirissä ja VTOn piirissä. Ja siksi olisi tärkeää, että jatkossa Eurooppa puhuisi yhdellä äänellä niin, että Euroopan kumppanit eivät pystyisi lähteä jakamaan Eurooppaa eri osiin, kun esimerkiksi Kiinan kanssa neuvotellaan. Euroopan pitää olla yhtenäisempi, kansainvälisellä areenalla sen pitää edistää paremmin omia etujaan. Ja on huomioitava se, kuinka tärkeää on kauppaneuvottelussa olla molemminpuolisia, kun puhutaan muiden maailmanmaiden kanssa. Sitten meillä on poliittinen haaste, instituutioiden tilanne on parantunut Lissabonin sopimuksen pohjalta. Sen pantava hyvin täytäntöön, mutta se ei kuitenkaan riitä. Meillä on aika hankala järjestelmä, kun Kissinger kysyi, mihin numeroon pitää soittaa, kun Euroopan kanssa pitää puhua. Hän on sitten selväksi, että Eurooppa ei ollut olemassa kansallisella tasolla ja tänään voitaisiin taas kysyä samaa. Mikä on Euroopan puhelinnumero? Meidän pitäisi todellakin saada Euroopasta näkyvämpi ja paremmin läsnä oleva kansallisella areenalla. On tärkeää, että Euroopan yhteisössä yhtenäismarkkinoita johdettaisiin hyvin ja voin sen takia yhtyä Saksan ja Ranskan aloitteeseen, että toivotaan Euroopan taloushallintoa. Tämä on todellakin tarpeen, olipa kyse taloudesta tai politiikasta, ja nämähän eivät toimi erikseen, kuten Schuman hyvin selväksi teki 50 vuotta sitten annetusta julistuksesta. Tarvitaan lisää Eurooppaa sekä taloudellisesti että poliittisesti. Kiitos. Nyt olemme käyneet loppuun tämän pitkän puhujalistan. Aikakin on vähän ylittynyt, mutta annamme tietysti vielä puheenvuoron vierailemme kollega Jujelle, jotta hän voi ottaa kantaa näihin eri puheenvuoroihin. Ja haluaisin tässä yhteydessä kiittää siitä, että tulitte tänne puhumaan. Ja sen lisäksi haluaisin kiittää kaikista siitä työstä, mitä teitte Ranskan Kaudella Ja kuusi kuukautta teimme töitä rinta rinnan teidän kanssanne ja te silloin ponnistitte valtavasti. Olkaa hyvä. President. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia näistä kauniista sanoista ja kohteliaisuuksista. En tiedä, onko niiden arvoinen, mutta kiitän teitä lämpimästi, arvoisa puhemies. Yritän vastata eh, siten, että ryhmittelen vähän näitä eri puheenvuoroja. Jotkut niistä jätän herra Martinesille ja ehkä en niin paljon herra Rikolle, mutta eh, kaikki minä en voi siis vastata, koska jotkut liittyvät enemmän Euroopan parlamentin eh, suuntaviivoihin ja en nyt lähde sitten puuttumaan niihin asioihin tässä. Haluaisin esittää kolme keskeistä huomautusta sanottuun. Monet teistä, ja olen iloinen siitä, että se on tapahtunut tällaisen kokouksen puitteissa, jossa Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit kokoontuvat yhdessä. Monet ovat ottaneet esiin budjetit. Minä en elättele harhaluuloja mutta mm, olen sitä mieltä, että tarvitsemme dialogia Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä tästä budjettiaiheesta, koska tästä äh, tietoisuuden ja omantunnon kriisistä äh, jonka keskellä olemme, niin sen keskellä meidän, meidän ei pidä uskotella, että me voimme tehdä jollekin asialle jotain, jos meillä ei ole siihen myös keinoja. Ja jos meiltä puuttuvat keinot, jos tarvitaan säästöjä, jos tarvitaan tilintarkastuksia, niin ne täytyy yksinkertaisesti vain tehdä. Meidän täytyy olla avoimia suhteessa Euroopan kansalaisiin näissä asioissa, eikä mikään estä meitä artikuloimasta sitä, mitä tehdään Euroopan budjetin puitteissa, ja Pirkinien sanoihin palatakseni, ja sitten siitä, mikä olisi keskinäistämistä muiden politiikkojen saralla Tässäkin markkinat ja kumppanit odottavat Euroopalta paljon ja Euroopan finanssistrategialta paljon. Haluaisin viitata myös siihen, mitä herra Karesh sanoi eh, mikään ei olisi pahempaa kuin se, että meillä olisi strategioita, joihin ei ole rahoitusta. Markkinat ovat aika hienovaraisia ja hienosäätöinstrumentteja, mutta tilanne on kuitenkin aika yksinkertainen. Jos meillä on joku strategia, niin siihen pitää olla myös rahoitus. Samahan pätee yksityisellä sektorilla, eikä tällä hetkellä ole eroa siinä, mitä Euroopan toimielinten pitää tehdä strategian saralla, rahoituksen saralla ja toisaalta mitä muiden toimijoiden täytyy tehdä näillä aloilla. Toinen huomautukseni on seuraava. Ö, olen pahoillani, että sanon tämän täällä, mutta meidän täytyy osata kuunnella markkinoita. On keskeisiä markkinoihin liittyviä kysymyksiä. Ö, markkinat esittävät EUlle keskeisiä kysymyksiä ja niitä on lähinnä kahden tyyppisiä ja te itsekin esititte samantyyppisiä kysymyksiä. Ja ensinnäkin on kyse lyhyen ja keskivälin aikavälin keskipitkän aikavälin kysymyksistä, joita markkinat esittävät. Tämä liittyy 2020-strategiaan, mutta meidän on myös vastattava siihen, mitä nämä lyhyen aikavälin haasteet ovat. Ne ovat nimenomaan markkinoiden ongelmia, taloushallinnon euroalueen ongelmia ja on tärkeää vastata kysymykseen siitä, miten esimerkiksi kohdellaan tiettyjen maiden valtion velkoja ja että ovatko nämä toimet koherentteja. On vastattava kysymyksiin, jotka liittyvät pankkien transparenssiin tai tiettyjen pankkien ja valtioiden välisiin linkkeihin. Meidän täytyy myös artikuloida vastaukset, lyhyen tähtäimen vastaukset siten, että ne ovat kuultavissa ja ymmärrettävissä ja niiden täytyy olla synkassa lyhyen ja keskipitkän aikavälin politiikkojen ja strategioiden kanssa. Politiikkojen, joiden täytyy olla selkeämpiä. Puhutaanpa nyt sitten vaikka velkojen hallinnoinnista tai Eurooppa-tason lainasta meidän täytyy myös sanoa, mihin suuntaan haluamme mennä verokilpailun tai verointegraation tiellä. Näitäkin kysymyksiä markkinat meille esittävät ja meidän kumppanimme meille esittävät EUn tasolla. Eli on tärkeää artikuloida nämä lyhyen aikavälin ja keskipitkän aikavälin tavoitteet. Monet puhujat ottivat esille, herra Van Bomen muun muassa, otti esille siis mm, muiden tavoin sen, miten säästöpolitiikat tai budjettin tiukennuspolitiikat ja kasvupolitiikat sopivat yhteen. Meidän ei pidä luulla, että aina vaaditaan lisää budjettitiukkuutta, vaan kysytään, mikä on se oikea tasapaino, mitä strategiaa tässä noudatetaan, mikä on oikea tasapaino säästötoimien ja talouden tukemisen välillä. Ja tähänkin me tarvitsemme eurooppalaista vastausta, joka on helposti luettavissa suhteessa siihen, mitä sijoittajat meiltä odottavat. Helppoa tämä ei ole. Olen tästä samaa mieltä herra Zolmerin ja joidenkin muidenkin kanssa. Eurooppa on päässyt yli kriisistä. Me emme ole vielä täysin päässeet jättäneet kriisiä taaksemme ja meidän on pyrittävä vielä vastustamaan sitä, että putoamme uudestaan kriisiin. Tässä tarvitaan tosiaan koordinoituja politiikkoja ja sitä, että selkeästi määritellään säästämisen ja kasvun välinen tasapaino. Eli meidän ei tosiaankaan pidä markkinoiden viesteiltä ja kysymyksiltä sulkea korviamme, mutta kolmas huomautukseni on koskeekin sitten sitä, että meidän on sekä kuunneltava markkinoita, mutta meidän on myös osattava valvoa ja rankaista markkinoita jäähdyteltävä niitä ja taisteltava markkinahulluutta vastaan tai markkinoiden hulluutta vastaan. Täällä Sol Merekran ensin muun muassa puhuivat tästä. Tuossakin meidän on oltava hyvin selkeitä. Herra Van tavoin minä olen sitä mieltä, että me tarvitsemme uusliberaalien poliitikkojen, politiikkojen arvioimista – ja evaluointia. Meidän ei tar- pidä pelätä volat- liika- liikaa volatiliteettia. Jotkut markkinat ovat myös epäavoimia ja tässä suhteessa meidän on puututtava asioihin ja hyvin vakavasti pohdittava transaktioveroa. Siihen on monta teknistä ratkaisua. Se on toteuttamiskelpoinen ja varmasti toivottava ajatus monissa tapauksissa joko me teemme sen Eurooppa-tasolla, ja siinä suhteessa meidän on näytettävä esimerkkiä, jotta se toteutuisi kansainvälisellä tasolla, mutta Euroopan ei pidä siitä luopua. Samaan tapaan on ehkä hyvä katsoa toisten kumppanien kanssa, miten me tiettyihin teknologioihin suhtaudumme. Olemmehan me harrastaneet lainsäädäntötoimia ennenkin tällaisilla alueilla, miksi markkinat, markkinoita ei pitäisi säännellä, kun kaikkea muutakin säännellään. Ja systeemin ääriilmiöitä täytyy rauhoittaa, markkinoita täytyy tarvittaessa jäähdyttää. Meillä ei ole samat ongelmat kuin Yhdysvalloissa. On aivan selvää, että tilanne on erilainen tiettyjen, tiettyihin kumppaneihin verrattuna. Vielä yhteen huomautukseen haluaisin viitata, jonka herra Faske ja monet muutkin muotoilivat. Meidän on tosiaan pohdittava parempaa edustavuutta ja koordinointia kansainvälisellä näyttämällä. Että Euroopan on oltava enemmän esillä. Minä olen tässä suhteessa aika luottavainen. Me olemme kahden viime vuoden aikana osoittaneet tällaista päättäväisyyttä Euroopan sisällä mutta toki vielä Euroopassa on jakolinjoja, jotka ovat samantyyppisiä kuin muualla maailmassakin, mutta olemme näissä asioissa menneet eteenpäin ja vielä on työtä tehtävänäkin. Useimmat sanoivat vielä jotain, mihin haluaisin lopettaa. Nimittäin me tiedämme, että Eurooppa on horisontti, josta ei päästä ohi ja Eurooppaa tarvitaan lisää. Tämän hyvin useimmat sanoivat, me tarvitsemme myös lisää solidaarisuutta keskenämme ja suhteessa niihin, jotka ovat eniten kärsineet talous- ja rahoituskriisistä. Meidän ei kuitenkaan pidä antautua illuusioon pelkästä solidaarisuudesta, vaan meidän on myös kuunneltava yleistä mielipidettä luettava sitä oikein, sillä viimeisen kahden vuoden aikana on tapahtunut solidaarisuutta Euroopan sisällä, mutta tämä ei ole heijastunut siinä, miten kansalaiset luottavat Euroopan toimielimiin. Siinä meille haastetta. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon, herra Suje, tästä teidän panoksestanne. Siitä varmasti on hyötyä siinä mielessä, että ihmiset saavat sitä itselle inspiraation lähteen työryhmän työhön. Kiitos. Nyt siis jatkamme kolmessa työryhmässä. Ensimmäinen työryhmä, joka käsittelee sitä, minkä tyyppistä kasvua, minkälaisia työpaikkoja haluamme huomisen Euroopan varten. Se koko kokoontua tässä samaisessa salissa ja ystäväni kollega Mikel Portas, MEPI, toimi siellä puheenjohtajana yhdessä Mari Arenan kanssa Belgian senaatista. Esittelijä tulee olemaan Bruno Tuibens, joka on hänkin Belgian parlamentista vaikka Rovarena on senaatista ja Tuives taas edustajan huoneesta. Tämä siis tässä samaisessa täysistuntosalissa, eli tämä tulee on vielä helpompaa tänne jääville kuin muille, jotka menevät esimerkiksi työryhmään kaksi, jossa puhutaan tulevasta Euroopan taloushallinnosta. Se kokoontuu salissa 3C050 Kyseessä on tämän samaisen rakennuksen kolmas kerros. Tuolla on selkeät kyltit, josta, joiden avulla sali löytyy. Siellä toimii puheenjohtaja Herman de Croo edustajan huoneesta, mutta hän on myös ollut senaatin jäsen ja hallituksen jäsen ja myös isä ja pyhä henki. Ja sitten siellä on lisäksi Robert Vance Beres Euroopan parlamentista. Kolmas työryhmä puhuu siitä, miten saadaan Euroopan yhtenäismarkkinat täydennettyä. Se kokoontuu salissa 1A002 tämän rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Siellä johtavat puhetta niin ja vielä unohdin mainita, että De Croon rinnalla on Jean-Paul Gosses Euroopan parlamentista. Ja sitten on tämä kolmas ryhmä, joka kokoontui yksi a 002 salissa ensimmäisessä kerroksessa. Siellä johtavat puhetta Malcolm Harbour ja Lajos Mila Unkarin parlamentista. Ja esittelijänä toimii Jordi Villanjuana joka on Espanjan senaatin jäsen. Muutama kommentti enää. Eli miten nämä salit löytyvät? No, tuolla on selvät viitteet, on helppo olla eksymättä, mutta tämän talon labyrinttiin on myös helppo eksyä. Joka tapauksessa haluaisin muistuttaa, että työryhmien työn on loputtava kello 19 ja pyydämme, että näiden eri työryhmien esittelijät esittelisivät sitten eh, työnsä kirjallisesti joko ranskan tai englannin kielellä, jos vain mahdollista, huomista kokousta varten, jotta tämä voitaisiin sitten jakaa kaikille eri osanottajille. Ja sitten viimeiseksi kerron, vaikka tämä on jo teidän tiedossanne, että kello 19.15 pidetään cocktail-tilaisuus ja illallinen. Ja minä johdan sitä puhemies Pusekin edustajana. Tämä pidetään Jehudi Menudin tilassa, joka sijaitsee tässä samaisessa rakennuksessa, mutta ensimmäisessä kerroksessa, kerroksessa yksi. Tämä kaikki löytyy asiakirjasta, jotka teille on jaettu. Eli kaikki nämä tiedot on jo teillä siellä käytettävissänne. Ja nyt haluaisin kiittää kollega De Croota hänen läsnäolostaan ja siitä, että hän johtaa puhetta siinä osiossa, joka on nyt hänelle annettu. Eli nyt työryhmiin työskentelemään sitten hetken kuluttua illalliselle hyvässä seurassa ja näin pystymme myös paremmin tutustumaan toisimme. Kiitos teille kaikille. Näemme illallisella ja sitten taas huomisaamuna. No, no, no, no, no, no, no,